Stella. Colleghi? Colleghi, possiamo cominciare? Hyvät kollegat, voimmeko aloittaa? Haluaisin kertoa valiokunnalle, että puheenjohtaja Albertini äh, ei voi olla paikalla täällä tänään, koska hänellä on sitoumuksia Italiassa. Hän on sitten iltapäivällä puheenjohtajamme pyytäisin teiltä yhteistyöhenkeä, jotta voisimme tehdä tehokasta työtä. Muistutan teitä myös siitä, että tänään iltapäivällä kello 17.15 yhdessä kehitysvaliokunnan kanssa äänestämme Saharov-palkintoa ehdokkaista. Se on erittäin tärkeä asia ja pyytäisin, että olisitte paikalla. Mitä tulee tulkkaukseen. Meillä on tulkkaus kaikille yhteisön kielille paitsi tanskaksi ja maltan kielelle. 147 artiklan mukaisesti voidaan tehdä poikkeuksia artiklaan 146 silloin, kun ei ole riittävästi äh, tulkkeja yhtä virallista kieltä varten. Pyydän teiltä ymmärtämystä. Menemme esityslistan hyväksymiseen kokoukselta 15. syyskuuta 2009. Vastustaa kukaan pöytäkirjaa? Ei kukaan vastusta tämän kokouksen pöytäkirjaa. Se on hyväksytty. Puheenjohtajalla ei ole ilmoitusasioita. Muita asioita ei myöskään ole, joten menemme äänestykseen. Kyseessä on Ähm, niistä kolmansista maista, joiden kansalaiset vapautetaan viisumevaatimuksista, kun he ylittävät ulkorajat. Tässä on kyseessä sähköinen äänestys, joten teillä pitäisi olla äänestyskortit mukana, jotta voisimme äänestää. Ja muistutan teitä myös siitä, että esittelijä on tässä Sarah Ludford – Ja vast, äh, siis valmistelija on Sarah Ladford ja esittelijä vastuuvaliokunnassa on Tarna Fanjoon. Mä Tarkistusten jätön määräaika oli ensimmäinen lokakuuta 2009 kello 12. Meillä on lista tarkistuksista, joista meidän pitäisi äänestää. Antaisin tässä vaiheessa lyhyesti puheenvuoron valmistelijalle edustaja Sarah Ladfordille. Thank you. Thank you very much. Uh, Kiitoksia puheenjohtajan. Mielestäni me kävimme hyödyllistä keskustelua valiokunnassa viime viikolla, kun uskoakseni ei tullut ainoastaan vahvaa tukea tälle tavoitteelle. Siinähän pyritään saavuttamaan viisumi, vapaa matkustamismahdollisuus läntisen Balkanin maille. Tietysti tähän kontekstiin liittyy taakan jako, turvallisuuden säilyttäminen, mitä tulee näihin tavoitteisiin ja kriteereihin, joiden, joita maiden pitää saavuttaa, kun tämä siis näistä tavoitteista, mutta mielestäni enemmistö tuki myös lähestymistapaa, joka minun lausunnossani on omaksuttu. Nimittäin se periaatteessa sopii yhteen rouva Bryanin kantaan. Hän varmasti tulee myös puhumaan. Hän, hän on esittelijänä kansalaisvapausvaliokunnassa. Ja tämä tarkoittaa ensinnä että sitä, että me uskomme, että kaikki Länsi-Balkanin viisi maata, jotka kuuluvat vakautusprosessiin ja joita sitoo Tessalonikin päätelmät. Niiden pitäisi voida hyötyä siitä, että ne pääsevät mukaan juridisiin puitteisiin tässä tarkistetussa asetuksessa. Ja minun mie- tässä lausunnossa, jonka olen laatinut Afetille, se näkyy tarkistuksessani 70. Se on avainkysymys. Otetaan mukaan Bosnia, Herzegovina ja Albania niitä myös koskee tämänhetkisen ta- asetuksen tarkistus. Tapa, jolla tämä hoidettaisiin, siinä tarvittaisiin sitten komission arviointi tämän viisumivapautuksen täytäntöönpanosta näille kahdelle maalle, jotka todennäköisesti eivät lokakuuhun mennessä täytä näitä kriteereitä Bosnia-Herzegovina ja Albania. Ja tämä tarkoittaisi sitten sitä, että tarvittaisiin uuden tyyppinen ehdotus komissiolta ensi vuonna. Tämä on tärkeä tässä, tai tämä on merkitys. Sitten Kosovosta. Avaintarkistus on tarkistukseni seitsemän. Ja tässä tarkoituksena sanoa, että tarvittaisiin dialogia viisumidialogia Kosovon kanssa niin, että saataisiin aikaan viisumivapautussuunnitelma. Muutin sanamuoto. Tässä on siis uusi tarkistus. Aikaisempi tarkistus oli varmastikin 17 eikä 70. Siis puhuja tarkistuksen yksi, joka on myös laatinut sitten tässä olisin hiukan luottavainen, luottaisin valiokuntaan. Tiedän, että jotkut tahot tuntevat huolta siitä, miten sanamuotoilemme tämän ja miten saamme sellaisen sanamuodon, joka pyrkii pragmaattisuuteen, mutta samalla siinä tunnustettaisiin lailliset juridiset vaikeudet ja näkemykset Kosovon statuksesta ja se seikka, että 22 ovat tunnustaneet sen itsenäiseksi viisi taas ei, siis Albanista on kyse. Siis jos te voisitte tukea minua, kun äänestetään tarkistuksesta seitsemän, ja jos ei, niin sitten on myös tarkistus kahdeksan samantyyppinen. Mutta ihan tästä seitsemälle pyytäisin tukea. Sitten voisimme hoitaa nämä yksityiskohdat live-valiokunnan yhteydessä koska vielä on keskustelua jäljellä, jotta voitaisiin ottaa huomioon mahdollisimman monet ihmiset niin, että saamme sellaisen muotoilun Kosovolle, jonka kaikki voivat hyväksyä, kun jaamme sen saman tavoitteen, että otettaisiin Kosovo mukaan tähän prosessiin, jotta vältettäisiin vääristymiä, joista olemme aikaisemmin puhuneet. Joten pyytäisin nyt kärsivällisyyttä ja luottavaisuutta tässä asiassa. Pitäisi vielä sanoa sen verran, että meidän täytyy viedä loppuun loppuun asia Libe-valiokunnassa, nimittäin lopullinen versio juridisesta sanamuodosta koskien kos- Bosniaa ja Albaniaa. Siis tehän tunnet tämän keskustelun libe valiokunnassa Siellähän tunnetaan hiukan huolta siitä, miten juridisesti muotoilemme tekstin säädöksessä, jonka mukaan he lopultakin saavuttavat viisumivapauden toivottavasti ensi vuoden alussa varhaisessa vaiheessa. Tässäkin pyytäisin, että minun luotettaisiin ja tukisitte tarkistusta 17 ja silloin to, toivoa sitten parasta libe valiokunnassa Toivottavasti tuli selväksi. Grazie, la parola quindi alla collega. Kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Fajon. Thank you, miss. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia edustaja Latford. Minä olen eh, esittelijä Libe-valiokunnassa ja haluaisin kiittää läheistä yhteistyöstä Sarah Latfordia ja edustaja Koratsa Bildia. Edustaja Latford teki erittäin hyvän lausunnon viisumi helpotuksista ja me tulemme tekemään vielä läheistä yhteistyötä, jotta pääsemme hyvään yhteisymmärrykseen tekstistä, jota valmistelemme live-valiokunnassa. Mutta esittelijänä viisumihelpotuksista haluaisin korostaa muutamia asioita ennen kuin äänestätte, jotka liittyvät tämän lainsäädäntömietintön ytimeen. Makedonia, Montenegron ja Serbian Montenegron suhteen ensimmäinen tammikuuta lähtien nämä maat ovat täyttäneet vaatimukset ja kriteerit, ja toivon, että, komis- että valiokunta huomioi tämän. Haluaisin myös kertoa teille, hyvät kollegat, viimeisemmästä matkastani Sarajevoon viime viikolla. Kuten tiedätte, Bosnia-Herzegovina ja Albania jätettiin komission heinäkuun ehdotuksesta ulkopuolelle tekninen mm, arvio silloin oli oikea, mutta aliarvioitiin sitä, että tämä saattaisi syventää etnisiä erimielisyyksiä alueella. Ja sen jälkeen, kun olen Sarajevossa ollut, niin voin vain todeta, että poliittinen tilanne tulee siellä entisestään vaikeutumaan, jos me emme nyt lähetä selkeää merkkiä viranomaisille, jotka ovat kuitenkin tehneet suuria edistysaskeleita kesän jälkeen. Viime viikolla Sarajevossa onnittelin viranomaisia heidän edistysaskeleistaan. He onnistuivat viemään läpi 90 prosenttia vaatimuksistamme vain muutamassa viikossa. Kyse oli korruption torjunnasta, ähm, rahanpesun torjunnasta, terrorismin torjunnasta. Pääsivät jopa yhteisymmärrykseen poliisitietojen vaihdosta, joten erittäin hyviä tavoitteita. Vain muutama kuukausi sitten äh, tilanne näytti hyvin äh, erilaiselta, kun komissio antoi vihreää valoa ainoastaan kolmelle maalle. Jo silloin me varoitimme, että tämä päätös asettaa Bosnian erittäin vaikeaan tilanteeseen. Äh, se tekee bosnialaisista jonkinlaisia toisen luokan kansalaisia. Voin sanoa teille, että jos emme nopeuta prosessia, kaikkein eniten tulevat kärsimään nuoret opiskelijat ja köyhät. Ensi viikolla Bosnia-Herzegovina ryhtyy antamaan biometrisiä passeja, eivät odota tässä syntyvän mitään ongelmia. He tulevat antamaan yli 65 000 passia vuoden loppuun mennessä. He tekevät parhaansa, jotta saataisiin selkeä myönteinen merkki kansalaisille lähetettyä. Nyt on aika, että me annamme heille myönteisen viestin ja Edustaja Ladford jo esitteli tämän ajatuksen. Ensinnäkin minä ehdotan mietinnössäni, että annamme heille mahdollisuuden niin, että väliaikaisesti siirrämme heidät valkoiselle listalle jo nyt, mutta viisumihelpotukset saadaan aikaisesti vasta sitten, kun he täyttävät loputkin kriteerit. Tällä tavoin emme hukkaa aikaa siihen, että uudelleen täytyisi lainsäädäntöä uudistaa pyytäisin, että komissio lähettäisi asiantuntijaryhmän Bosnia-Herzegovinaa mahdollisimman pian niin, että arvio saataisiin päätökseen jo ensi vuoden alkuun mennessä. Haluaisin myös korostaa sitä, että Albania, vaikka se on, se on saavuttanut, täyttänyt kaikki kriteerit liittyen passiturvallisuuteen ja antanut yli 150 000 uutta biometristä passia heinäkuusta lähtien. Haluaisin vielä muutaman sanan sanoa Kosovosta. Se on ainoa Länsi-Balkanin osa, joka on täysin jätetty viisumivapautusprosessin ulkopuolelle. Tiedän, että tämä on hyvin arkaluontoinen kysymys ja me yritämme löytää ratkaisun, joka kunnioittaa kaikkien jäsenvaltioiden kantoja. Ja uskon, että meidän on löydettävä ratkaisu myös Kosovan kansalaisille. Meidän on löydettävä tapa, jolla otamme Kosovan mukaan viisumiin helpotusprosessiin. Ehkä voin vielä sanoa teille, että minä tulen itse Sloveniasta ja Länsi-Balkani on eräänlainen palapeli. Jos sieltä yksi tai kaksi palaa puuttua, niin koko kuva rikkoontuu ja me vaarannamme vakauden alueella. Jälleen kerran haluaisin sanoa, että tässä on kyse kansalaisista ja heidän perusoikeudestaan matkustaa. Ja päätän tämän viestini teille kirjeeseen, jonka sain op opiskelijalta Bihacista, joka ei ole kaukana Sloveniasta. Hän sanoi minulle, että Sloveniakin vaikuttaa hänen mielestään olevan vuosisatojen päässä hänestä, vaikka raja onkin niin lähellä. Ja täl- Tällä tavoin monet nuoret pääsevät vapaasti matkustamaan, mutta nämä nuoret jäävät politiikan vangeiksi, joten tällä tavoin voimme lähettää viestin kaikille Länsi-Balkanin kansalaisille, että heillä on oikeus matkustaa vapaasti Euroopan unioniin. Kiitoksia. Grazie. Abbiamo una... Kiitoksia. Meillä on varsin pitkä mm, lista kollegoita, jotka haluaisivat puheenvuoron. Minä pyytäisin, että rajoittaisitte puhu, puheaikaanne niin, että kaikki voisivat kertoa mielipiteensä. Ensimmäinen on kollega Pak. Olkaa hyvä. Puheenjohtaja, hyvät kollegat, minä haluaisin ensin sanoa, että viisumivapauskysymyksellä ei ole mitään tekemistä laajentumiskeskustelun kanssa. Minä pyytäisin ajattelemaan tätä. Silloin kun Jugoslavia oli vielä olemassa, kaikki saattoivat matkustaa Jugoslaviasta. Heillä ei kenelläkään ollut sitä ongelmaa, mikä heillä on tänä päivänä. Joten pyytäisin, että e, pitäisitte e, erossa viisumivapauden ja e, laajentumiskyvyn ja kuten edeltävä puhuja, olen samaa mieltä siitä, että komissio ja neuvosto eivät saa ähm, kohdella näitä maita eri tavoin. Eli jos Serbia ja Montenegro eivät vielä täytä kriteereitä, niin sitten äh, ne on nähtävä samoin kuin muut valtiot, jotka eivät täytä näitä kriteereitä. Joten Samassa yhteydessä, kun mainitaan Serbia Nord- ja Montenegro, on mainittava Albania ja Bosnia-Herzegovina. Eivät nekään ole vielä täyttäneet vaatimuksia, mutta kesäkuusta kummassakin maassa on tapahtunut erittäin paljon. Ja jos nyt korostan kaikkea sitä, mitä on sanottu Bosnia-Herzegovinasta, ei minun tarvitse sitä toistaa. Minä sanoin se jo viime puheenvuorossani. Haluaisin vielä sanoa, että usein unohdetaan, että Albania on erittäin vakaa maa, jossa on vakaa koalitiohallitus viime vaalien jälkeen, joka tekee kaikkensa jotta he olisivat myös kypsiä liittymään Euroopan unioniin. He ovat jo heinäkuusta antaneet yli 150 000 biometristä passia. On muita maita, joilla ei tällaisia passeja vielä ole, joten minä pyytäisin sydämellisesti, että komissio ei tässä tee eroa. Tällä tavoin se ei vastaa sitä, mitä meiltä Euroopassa voitaisiin odottaa, joten Albania ja Bosnia-Herzegovina on vähintään kohdeltava samoin kuin muita kolmea maata, ja Kosovo erityistilanteensa takia sen me mielestämme olemme asettaneet ruotuun tarkistustemme käyttöä. Kyllä sielläkin eh, on tapahduttava jotain, niin me voi jättää sinne sellaista mustaa aukkoa, mitä tulee viisumivapauteen. Olemme tästä varmaan kaikki samaa mieltä ja siksi olen sitä mieltä, että meidän ei pitäisi, kuten tarkistuksessa 18 ehdotetaan valitettavasti, meidän ei pitäisi uudelleen pyytää komissiota seuraavana vuonna eh, uudelleen aloittamaan oikeudellisen prosessin. Ei, nyt on sanottava se, mitä Serbiasta ja Montenegrosta on sanottu. Heidän on laajennettava sitä ja sanottava, että jos vaatimukset täytetään, niin sitten nämä maat voivat liittyä silloin ja silloin. Ja sitä, se on sitten tarkistettava silloin. Ei tätä koko asiaa pidä uudelleen aloittaa. Sillä tavoin vain venyttäisimme prosessia. Siksi vastustan tarkistusta 18 ja pyydän, että tarkistus 17 hyväksyttäisiin. Kiitoksia puheenjohtaja. La parola al collega Vigenin o Vigenin. Seuraavaksi kollega Vigenin. Thank you, Mr. Chair. I think... Kiitoksia puheenjohtaja. Ei pitäisi alkaa uutta keskustelua, vaan viedä loppuun tämä koko asia, koska me kaikki olemme tänään erittäin kiireisiä, mutta lyhyesti koordinaattorina ja varjoesittelijänä mietinnössä haluaisin kiittää Paronter Ladfordista läheisestä yhteistyöstä Live-valiokunnan esittelijän kanssa, koska tällä yhteistyöllä on suurta merkitystä näin saadaan johdonmukaisia viestejä tähän lausuntoon ja Libe-mietintöön yleisesti ottaen tuemme Rova Ladfordin linjaa, samoin Rova Fajosin lausuntoa liivevalikunnasta. Meidän pitää ottaa kaikki maat mukaan lainsäädäntöehdotukseen komission ehdotuksen mukaisesti. En halua toistaa kaikkea, mitä jo on sanottu. Ihan muutama sana Kosovosta haluaisimme hiukan vivahteikkaamman kannan tähän asiaan meidän ryhmässämme. Tämä tarkoittaisi sitä, että emme ole valmiita tukemaan Rova tarkistusta seitsemän. Haluaisimme pyytää tukea tarkistukselle viisi teiltä. Mielestäni se on kompromissi, jota koko ulkoasainvaliokunta voi tukea Tiedän, että jotkut kollegat ovat jättäneet muita tarkistuksia. Äänestämme vapaasti niistä muutamisen tarkistus. Viisi on juuri sellainen, jonka kaikki voisivat tukea. Ja lopuksi me uskomme, että meidän täytyy antaa tämä tilaisuus Bosnia-Herzegovinalle ja Albanialle, erityisesti ottaen huomioon niiden aikaansaama kehitys, siis varsinkin Bosniassa sitten, kun komissio teki ehdotuksensa meidän, me todellakin tarvitsemme tätä päätöstä alueelta, alueelle, koska viisumivapautuskysymys on kaikkein lähempänä kansalaisten oikeuksia alueelle, eikä heidän pitäisi joutua odottamaan uutta komission lainsäädäntöehdotusta. Meidän pitää ottaa mukaan nämä kaksi maata tässä vaiheessa. Vielä tarkistus. Siinä vaiheessa, kun annetaan puheenvuoro, ei voida tietää, mikä kollegan puheenvuoron sisältö on joten minun tarkoitukseni ei ole nyt käydä keskustelua, mutta vetoan kaikkiin niihin, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa, heitä on kahdeksan, että he pitäisivät kiinni tästä aiheesta, eli äänestyksestä tarkistuksista, eivätkä aloittaisi uudelleen keskustelua. Se on jo käyty. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Thaler. Thank you, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti varsinkin koska ymmärrän, ymmärtääkseni tulemme kohta äänestämään. Entisen Jugoslavian kansalaisena voin vahvistaa, että 20 vuotta sitten tilanne oli sellainen, että oli erittäin helppoa meille matkustaa Graziin, Salzburgin, Triesteen tai Venetsian ja Thessalonikin. Nämä olivat näitä helppoja reittejä. Ei ollut niinkään helppoa 20-25 vuotta sitten matkustaa Budapestiin, Bukarestiin ja Sofiaan. Tällä tarkoitan sitä, että aikaisemmassa Jugoslaviassa ihmiset olivat tottuneita matkustamaan länteen vapaasti. Ja mitä nyt teemme, on palata tähän tilanteeseen niin, että nuoret voivat tuntea tilanteen samaksi kuin 20 vuotta sitten, joten tuetaan nyt tätä viisumivapautusta – Tämä tulee olemaan erittäin voimakas poliittinen viesti tälle alueelle ja sillä on suurta merkitystä. Mitä tulee Kosovoon? Minun ehdotukseni on, että tässä vaiheessa pitäisi unohtaa juridiset kysymykset Kosovosta. Nyt on kyseessä ihmiset, jotka siellä asuvat. Nämä ovat eläviä ihmisiä, jotka ansaitsevat aivan samat oikeudet riippumatta siitä, onko maa tunnustettu jäsenvaltioissa, vaikka ei? Kiitoksia. Grazie. Kiitoksia. Muistutan jälleen kerran, että pysytte aiheessa, eli että kommentoisitte tarkistuksia ja kertoisitte kantanne niistä kollega Van Baalen. Thank you, Mr. President. I... Kiitoksia puheenjohtaja. Arvostan kovasti kollegani Sarah Ladfordin työtä. Haluaisin sanoa, että me emme ainoastaan lähetä viestejä Länsi-Balkanin mm, maiden kansalaisille, vaan myöskin 27 jäsenvaltion kansalaisille. Ja tämä tarkoittaa, että meidän torjua terrorismia, järjestäytyntä rikollisuutta ja laitonta maahanmuuttoa ja minä haluaisin esittelijältä kuulla, että jos kaikki nämä maat pääsevät tähän viisumihelpotusjärjestelmään, niin yksikään maa ei pääse viisumivapauteen, jos ei täytä kaikkia kriteerejä. Kiitoksia. Kiitoksia ja sitten edustaja Boskurt. Dank u wel, voorzitter. Uh, ik denk dat de, de lijn die gevolgd wordt door... Kiitoksia, puheenjohtaja. Uh, minä olen sitä mieltä, että se linja, jota esittelijä tässä seuraa, siis Rouva Ladford, ja myöskin Rova Tajon. Nämä ovat järkeviä näkemyksiä. Ei serbialaisten, bosnialaisten, kroattien välille tule tehdä suuriakaan eroavuuksia. Tärkeintä on se, että ketään ei hylätä heti alkumetreillä ja jätetä tämän järjestelmän ulkopuolelle. Me vastustamme liiallista byrokratiaa, mutta toki tärkeissä asioissa – sitä tarvitaan, mutta ei saa liioitella. Kiitoksia kollega Katsin. Uh, Kiitoksia muistuttaisin kaikkia tässä parlamentin roolista. Meidän pitää pystyä luomaan dynamiikkaa alueelle. On erittäin tärkeää, että AFET, LIBE, Euroopan parlamentti kokonaisuudessaan antavat paremmat ennakkoedellytykset dynamiikalle, dynamiselle toiminnalle ja paljon myönteisemmälle ilmapiirille ja energiavirralle, siis eri valtioissa, jotta tätä kautta voimme todella tukea Euroopan mielisyyttä alueella. Sillä on suuri merkitys huolimatta. Tästä näyttää siltä, että Bosnia ja Herzegovina on kaikkein vaikein tapaus. Tämä valtio voi todellakin ottaa lyhyessä ajassakin edistysaskeleita, oikeastaan välittömästi jo. Haluan esittää tyytyväisyyteni tai kiittää työstä, jota Rovat Ladford ja Fajon ovat tehneet. Mutta haluaisin tässä ottaa esille sen seikan, että komission kuukausittaiset arviot, siis mitä löytyy tarkastuksesta kaksi, johtokappaleessa neljä, on äärimmäisen tärkeä kohta. Albania voi välittömästi seurata, mutta Toinen äärimmäisen tärkeä asia on se seikka, että Kosovoa ei voida enää noin vain ohittaa ja ignoroida. On aika tunnustaa, tunnustaa Kosovo ja kosovolaiset ei valtiona, mutta meidän pitää välittää perusihmisoikeuksista. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset voivat vapaasti liikkua Kosovosta muualle. Emme voi tätä enää ignoroida ja tavallaan siirtää syrjään kaikkein tärkeimpiä intressejä, joita näillä ihmisillä on. Kiitos. Kollegi, vi richiamo alla brevità. Hyvät kollegat, pyytäisin, että puhutte lyhyesti. Meillä on vain vähän aikaa. Pyytäisin teiltä ymmärtämystä. Kollega Marleiner. Ehm, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä myös puhun lyhyesti. Haluaisin todeta ainoastaan, että viisumikäytäntö on ristiriidassa vapaan liikkuvuuden kanssa. Ei ole kyse siitä, että rajat olisi suljettu, ei todellakaan. Terroristit, rikolliset, kyllä näiden liikkuminen vaikeutuu. Siihenhän me pyrimme tällä aloitteella, eikä pitää, pidä lähettää vääriä viestejä kansalaisille, ei. Jos heillä on oikeus viisumiin, niin heille on se annettava. Se la parola. Kollega Sivic on pyytänyt työjärjestyspuheenvuoroa. Przewodniczący, e, ja przeczytałem e, porządek obrad, który przyjęliśmy na początku obrad. Esityslista, jonka hyväksyimme kokouksen alussa. Niin täytyy sanoa, että en ole nähnyt täällä mitään keskustelua tästä mietinnöstä. Nyt sitä kuitenkin puhutaan. Sähköinen äänestys velvoittaa meidät pysymään salissa niin kauan kuin äänestys on suoritettu, Kun äänestys on suoritettu meidän. Item and vote, not to discuss. Otherwise we have to change, to, to change the, uh, the, uh, the agenda. Kuten jo sanoin aikaisemmin, on hyvin vaikea sensuroida kollegoita, joiden pitäisi teoriassa keskustella ainoastaan tarkistuksista ja kertoa mielipiteensä tarkistuksista. Mutta jos koko valiokunnalle sopii, voimme mennä heti äänestykseen, joten nostakaa kätenne, jos enemmistö on sitä mieltä, niin menemme sitten äänestykseen. Esittelijä on puutanut valmistelija on puutunut puheenvuoroa, kollega Ladford. Quick. Ihan yksi nopea vastaus. Nimittäin aivan kollegalleni Van Baalenille ja osittain vastausta myös viimeisen puheenvuoron herra Madlenalta, joka sanoi, että nämä viisumipoikkeusluvat, vapautukset ovat hyvä asia. Terroristille ja rikollisille ei varmasti. Tässä ei ole mitenkään kysymys viisumin vapautuksesta ilman, että nämä maat täyttävät kriteerit, jotka löytyvät vaatimuksista. Tässä taistellaan laitonta maahanmuuttoa vastaan ja, niin, ja varmistetaan turvallisuus, yleinen järjestys, käytetään juridista yhteistyötä rikosoikeudellisissa kysymyksissä ja lain täytäntöönpanokysymyksissä. Tällä tavalla sa- saadaan terroristit ja rikolliset kiinni, niin kuin olemme todenneet Iso-Britanniassa, jossa vapaa liikkuvuus on ollut vallalla yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin välillä koko Iran pommituskampanjan aikana. Koskaan ne ei ole lopettaneet tätä vapausta liikkumista, koska tässä tehtiin yhteistyötä turvallisuus viranomaisten poliisin välillä ja näin tämä asia hoidetaan. Ei ole kysymystäkään siitä, että heikennettäisiin mitenkään kriteerejä, ei todellakaan, koska se olisi hyvä meille eikä hyvä heillekään. Allora, kollegi, io vi... vi... No niin, hyvät kollegat, minä toistan pyyntöni. Eli jos valiokunnan enemmistölle sopii se, että menemme heti äänestykseen, niin pyytäisin, että nostatte kätenne ylös. Pyytäisin, että kaikki ne, jotka haluavat äänestää, nostavat kätensä ylös. Ja on aika selvää, että kaikki, suurin osa haluaa, että äänestäisimme heti, joten en nyt sitten anna enää puheenvuoroja. No, 12. Allora, procediamo alla votazione. Hyvä menemme äänestyksiin. Tarkistus 17 edustaja Ladfordilta puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 18. Äh, anteeksi, 19 Ladfordilta puolesta Tarkistus 19. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 4. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. pyytäisin, että äänestämme, tarkistamme sähköisesti, joten äänestämme koneellisesti. Onko ongelmia? Tyhjää vai ei? Hyvä, kyllä, mutta jollakin on ongelma koneensa kanssa. No niin, nyt äänestämme sähköisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. Kollega äänesti vastaan. Sillä ei ollut Sitten seuraavaksi seitsemän Ladfordilta puolesta vastaan. Hyväksytty. Seuraavaksi päätämme äänestyksen. Hyväksytty. Ah. Ah. Allora si aggiunge un voto favorevole. Ah, are you in favor? Äänestittekö puolesta? No sitten se on hyväksytty. Meillä on yksi puolesta ja yksi vastaan. Niin, Anteeksi puheenjohtaja, te, te voitte sanoa ainoastaan englanniksi. Hän äänesti vastaan ja hänen koneensa ei toimi. Tuolla oli toinen ää, puolesta, sanoo puheenjohtaja, siksi se on hyväksytty. Kiitoksia. Voisitteko selittää, mistä nyt äänestämme? I think I have a problem with the machine. Siamo all'emendamento olemme nyt tarkistuksessa kuusi. Ja pyytäisin, että äänestätte puolesta. Tarkistus kuusi. Puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Minulla on korttini nyt, kiitoksia, mutta hänen kollega, minun kollegani laite ei toimi. Hän on puolesta. E solo per registrare la volontà del Niin, merkitsemme sitten ainoastaan kollegan kannan tähän, mutta ei tämä loputulosta muuta. Sitten tarkistus 9, jossa on suullinen tarkistus. Pyytäisin ö, puolesta äänet, vasta äänet, hyväksytty. Sitten tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. ö, hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta. Vastaan. Joka tapauksessa on hylätty. No hyvä on. Pyynnöstä tarkistamme äh, sähköisesti puolesta. Äänestys alkaa. Teidän täytyy äänestää nyt koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan hylätty. Ja sitten edustaja Latford on pyytänyt puheenvuoroa. Puheenjohtaja, niin kuin aiemmin jo ennen äänestystä sanoin, suurempi Kosovo on arkaluontoinen kysymys ja pyytäisin nyt hiukan ymmärrystä tähän tätä työtä kohtaan live-valiokunnassa. Olen tietoinen siitä, että olimme eri linjoilla ja tarkistus seitsemän meni Äh, nipin napin vitosen yli. Pyytäisin nyt niitä, jotka eivät äh, äänestäneet seitsemää, eivät salli sitä, salli sen vaikuttaa loppuäänestyksessä. Voin vakuuttaa teille, että tämä on hyvissä käsissä Rolf Vajonin käsissä. Me löydämme sellaisen formulan, jossa otetaan huomioon kaikki eh, herkät kysymykset. Pyytäisin vain, että tästä ei tulisi ratkaisevaa äänestystä tässä lausunnossa. Jos voisitte tukea lausuntoa, olen tietoisia siitä, että valiokunta oli tarkasti tavallaan jakautunut tässä asiassa ja minäkin tulen äänestämään live-valiokunnassa ja varjoesittelijä äänestää myös ja me olemme kyllä tästä tietoisia kaikki pitäisi ponnistella asian puolesta. Kollegi, vi chiedo un ultimo voto. Hyvät kollegat, nyt pyydämme, pyydän, että äänestämme loppuäänestyksestä. Tämä tehdään jälleen sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Lausunto on hyväksytty. Kiitän yhteistyöstä.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 Bene. L'onorevole Muniz. l'onorevole Muniz. A chi? Qual è la parola? Ehm, ha chiesto di intervenire la collega Muniz, prego. Edustaja Muniz on pyytänyt puheenvuoroa. Gracias, señor presidente. Quiero... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä ensinnäkin haluaisin protestoida äh, näiden puheenvuorojen osalta, koska osa joukosta edustajista sai käyttää puheenvuoron, mutta loppuosa puhe, puhujalistalla olevista ei saanut käyttää puheenvuoroa. Tämä on syrjivää kohtelua ja minä koen, että minua on kohdeltu huonosti tässä edellisessä keskustelussa, jonka piti liittyä tarkistuksiin. Ja nyt haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja todeta, näkemykseni kahden tarkistuksen osalta, jotka liittyvät Kosovoon. Kyse ei ole siitä, että kiellettäisiin viisumivapausneuvottelu kosovolaisilta, vaan halutaan määritellä ne viranomaiset, joilla on toimivalta käsitellä ja neuvotella näistä viisumiasioista. Tämä ei liity kosovolaisiin, vaan viran kansainvälisiin, kansainvälisesti tunnettuihin tunnustettuihin viranomaisiin, joilla on mandaatti neuvotella ja YK on turvallisuusneuvosto päätöslauselmassaan 1244 määritellään ne viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia. Nyt emme ole, meillä ei ollut tilaisuutta esitellä näkemyksiämme, koska tämä keskustelu toteutettiin epäoikeudenmukaisella tavalla. Kollega, prendo atto delle sue osservazioni nel momento... Otan vastaan kommenttinne siinä vaiheessa, kun tehtiin puheenvuoroja, jossa eh, tavallaan toistettiin jo käytyä keskustelua. Minä vetosin enemmistöön eli demokratian. Valta alussa tai lopussa voidaan päättää tästä, mutta ei kesken eh, keskustelua voida tehdä tällaisia päätöksiä. Otan vastaan kommentinne. Minä kuitenkin tein päätöksen toimia tällä tavoin. Menemme seuraavaan kohtaan. Keskustelu Irlannissa Lissabonin sopimuksesta järjestetyn kansanäänestyksen tuloksesta. Puheenjohtaja Albertinin mielestä oli hyvä ottaa esityslistalle keskustelu Irlannin kansanäänestyksen tuloksesta ennen kuin keskusteltaisiin Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamista koskevista toimielin näkökohdista. Tämä on kollega Neitsin asia. Minä haluaisin lyhyesti kommentoida tämän Lissabonin äh, sopimuksesta käydyn kansanäänestyksen tuloksia. Täällä äh, Salissa on eri mielipiteitä asiasta, myös Euroopan tulevaisuudesta, mutta olemme kaikki samaa mieltä siitä, että demokratia on erittäin tärkeä arvo ja arvostamme myös kansan mielipidettä, joka näkyi tässä kansanäänestyksessä. Otamme siis huomioon kansan päätöksen ja tästä, tällä tavo, tältä pohjalta teemme yhteistyötä toimielten paremman toimimisen puolesta. Meidän pitäisi ottaa myös huomioon sopimuksen ratifioinnin seuraavat askeleet, mm, jotka ovat tulossa ja joita varten tarvitsemme pragmaattisia ja joustavia ratkaisuja, ettei synny lykkäyksiä sopimuksen ratifioinnissa. Olette tietoisia siitä, että Tsekin presidentti Klaus ei ole vieläkään sanonut, milloin hän aikoo allekirjoittaa ratifiointiasiakirjan joka on hyväksytty äh, Tsekin parlamentin kummassakin äh, huoneessa. Ilmeisesti Klaus haluaa odottaa Tsekin perustuslakituomioistuimen päätöstä Lissabonin sopimuksesta. Tämä saattaa lykätä äh, sopimuksen voimaanastumista muutamalla viikolla tai jopa kuukaudella. Ja tässä vaiheessa mielestäni olisi hyvä, ottaen huomioon keskustelun, jota käymme täysistunnossa tällä viikolla, keskustella siitä, miten valmistelemme ulkoasian valiokuntana tämän siirtymävaiheen. Esitän teille muutamia kysymyksiä ja sitten annan puheenvuoron koordinaattoreille tai heidän edustajilleen e, ensimmäistä mielipiteenvaihtoa varten. Ensimmäinen kysymys on se, että miten voimme taata toimielinten toimivuuden, erityisesti komission toimivuuden, ja samanaikaisesti ottaa huomioon sopimuksen tuomat toimielin uudistukset. Nitsan sopimuksessa komission jäseniä vähennetään 26-27, kun taas Lissabonin sopimuksen mukaisesti on yksi komission jäsen per jäsenvaltio. Tämä on neuvoston päätöksen pohjalta tehty muutos. Joten yksi ehdotus voisi olla, että nimitetään uusi komissio ja korkea edustaja uuden sopimuksen, vanhan sopimuksen pohjalta ilman, että odotetaan Lissabonin sopimuksen voimaan astumista. Ja annetaan sille jäsenvaltiolle, joka jää Nitsan sopimuksen ulkopuolelle, korkean edustajan paikka. Jos näin tehdään, niin mitä sitten tapahtuu, kun Lissabonin sopimus astuu voimaan? Ja Relex pääosaston muutos ja salkkujen vaihto saattaa olla ongelma parlamentille. Komission jäsenet arvioidaan heidän salkkujensa mukaan ja tästä saattaisi syntyä uusi luottamusäänestys. ja miltä pohjalta sitten nimitetään korkea edestoja. Hyväksyisikö hän sen, että parlamentti kuulisi häntä ennen kuin Lissabonin sopimus astuu voimaan? Tässä muutamia kysymyksiä, joita meidän pitäisi pohtia. Ja tässä vaiheessa annan puheenvuoron niille, jotka aikovat äh, asiasta keskustella ja kuuntelen, kuuntelen mielenkiinnolla. Ensinnäkin kollega Neits. Olkaa hyvä. Uh, thank you, President. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos kollegat. Ensinnä ryhmäni nimissä haluan ilmaista suuren ilon ja tyytyväisyyteni Iranin kansanäänestyksen tulokseen, tuloksesta. Lähes vähän yli 67 prosenttia puolsi äänestäneistä Lissabonin sopimusta. Ja tämä on todellakin hieno voitto Euroopalle. Ja luonnollisesti on paradoksaalista, että irlantilaiset joutuivat nyt täysin ymmärtämään jäsenyyden merkityksen EU:ssa vasta vaikeuksien kautta tässä tiukassa talous- ja rahoitusmarkkinakriisissä. Ja tämä tuntuu olleen ratkaisevassa roolissa. Tämän takia ihmiset muuttivat mieltään ja tukivat Lissabonin sopimusta. Olemme siis tästä erittäin tyytyväisiä ja voimme vain toivoa, että kaksi jäsenvaltioiden presidenttiä, jotka eivät ole vielä allekirjoittaneet ratifioitua sopimusta tekevät näin varsin nopeasti niin, että sopimus tulee voimaan. Puheenjohtaja, en ole varma ymmärsinkö olevan niin, että jo nyt odotatte minun esittelevän lausuntoni Euroopan ulkoisesta ulkomaanpalveluyksiköstä, vai haluatteko, että odotan vielä hiukan kauemman aikaa ennen kuin meillä on ensimmäinen mielipiteen vaihto Lissabonin sopimuksesta? Tätäkö haluatte? Hyvä, kiitos. On selvää vielä Lissabonin sopimus sen verran, että heti kun se tulee voimaan, niin- Great changes will, will come about and, and... Ensinnäkin tehdään ero kolmen pilarin välillä. Tämä ero muuttuu, se on erittäin tärkeää. Tulee paljon enemmän määräenemmistöäänestyksiä, joka on tietysti tärkeää, mutta erityisesti tämä koskee ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Siellä tapahtuu suurimmat muutokset, kun luodaan ensinnäkin presidentti Eurooppa-neuvostolle, joka edustaa unionia valtioiden päämiesten tasolla. Sitten luodaan korkea edustaja ulko- ja turvallisuuspolitiikalle. Hän on myös varapuheenjohtaja komissiossa. Pystymmekö sitten löytämään tällaisen ainutlaatuisen henkilön, joka tähän kaikkeen pystyy ihan yksin, on sitten oma juttunsa, mutta yhteys sen välillä, että on korkea ulko- ja turvallisuuspoliittinen edustaja ja tekee työtä läheisessä yhteistyössä neuvoston kanssa toisaalta, ja sitten on myös varapuheenjohtajana komissiossa. Niin tämä on todella mielenkiintoinen yhtälö, ja todennäköisesti voidaan sulkea tämä kuilu, joka joskus on ollut olemassa. Ja lopuksi luodaan. Deeper in a few moments, but... toimisto. Palaan tähän kohta myöhemmin. Käytän aika neutraalia sanamuotoa tässä vaiheessa. sitoudutaan todelliseen EU-diplomatiaan. Siitä tulee yksi suurista muutoksista tulevina vuosina. Kiitoksia. Grazie. Mm, ha chiesto di intervenire il collega Brock. Prego. Kiitoksia. Edustaja Brock on pyytänyt puheenvuoroa. Sydämelliset kiitokset mahdollisuudesta kommentoida tätä. Tulos 67,1 prosenttia on erittäin hieno merkki. Ainoastaan, ei pelkästään Irlannille, vaan Irlannista koko Euroopan unionille. Kun pidemmässä keskustelussa voi eh, selittää asioita ja vahvistaa kysymyksiä, joita sopimuksessa on, niin sitten kansalaiset sen myös hyväksyvät, koska tällaiset eh, hyökkäykset sopimusta vastaan, että neut- Irlannin sitoutumattomuus kärsisi tai perheoikeuskysymyksiin puututtaisiin, niin tällaiset väitteet on nyt siirretty syrjään ja sitten saatettiin käydä uutta keskustelua Irlannissa ilman, että sopimusta piti muuttaa, eikä tämä ollut tarpeenkaan tässähän vain musta maalattiin sopimusta aikaisemmin. Ja nyt onnistuttiin siis hyväksymään sopimus. Ja tämä on mielestäni merkki siitä, että loppuratifiointiprosessi on vietävä läpi menestyksekkäästi, kota kuten tiedätte, perjantaista lähtien sopimus on nyt ratifioitu kaikissa maissa parlamentaarisesti tai kansanäänestyksen kautta. Ja nyt puuttuu vielä kahden presidentin allekirjoitus. Olen erittäin iloinen kuullessani Puolasta, että Puolan presidentti Kaczynski on sanonut, että hän pitää sanastaan kiinni. Ja Irlannin kansanäänestyksen jälkeen allekirjoittaa, minä mitään muuta odottanutkaan. Ja uskon, että tämä on hyvä vinkki, niin että keskustelua tarvitaan enää yhdessä paikassa ja tämä on tehtävä rauhassa. Meidän on otettava perustuslakituomioistuimen päätöstä, mutta uskon, että se on myönteinen, koska perustuslakituomioistuin on jo yksimielisesti kerran sanonut, että tämä sopimus on yhteensopiva Tsekin perustuslain kanssa. Joten en usko, että tulee syntymään suuria ongelmia. Ja en usko, että tuomion antamiseen menee kovinkaan paljon aikaa ja sitten voidaan allekirjoittaa niin, että vuoden lopussa sopimus voi astua voimaan. Me olemme nyt prosessissa komission valmist- luomisessa. Ai vielä haluaisin yhden asian sanoa, joka minua on hiukan pohdituttanut viime päivinä. Kuulema on erään maan oppositiojohtajan kirje, maan, joka on jo ö, oikeudellisesti sitovasti kansainvälisen sopimuksen mukaisesti ratifioinut tämän ö, sopimuksen, siis kirje toisen maan presidentille, ettei tämä presidentti seuraisi parlamenttinsa kantaa. Miten julkisessa keskustelussa tämän oppositiojohtajan maassa reagoitaisiin, jos saksalainen, saksalainen tai hollantilainen tai ranskalainen oppositiojohtaja lähettäisi kirjeen Englannin kuningattarelle, ettei hän allekirjoittaisi alahuoneen hyväksymää sopimusta. Tämähän on se tilanne. Minä voisin kuvitella, miten Iso-Britannian lehdistö reagoisi tähän. Ilman, että tässä nyt suutumme, meidän pitäisi sanoa tässä keskustelussa, että tämä on oppositiojohtajan ongelma. Eikä tämä ole mikään mittatikku päätöksille. Presidentti Klaus ei tällaisen anna vaikuttaa hänen päätöksiinsä. Nämä keskustelut, jotka liittyvät menettelytapaan, komission muodostaminen perustuu Nitsan sopimukseen. Komission puheenjohtaja on valittu Nitsan sopimuksen mukaisesti vaikkakin Lissabonin sopimuksen enemmistöllä, joka vahvistaa hänen legitimiteettiään. Ja kun sitten päätämme siitä, mikä maa saa korkean edustajan, niin sitten loppumenettely voi edetä ja vuoden loppuun mennessä voimme komission muodostaa. Ja sitten korkean edustajan suhteen on lopuksi lisättävä tällainen menettely jälkikäteen niin, että hänestä tulee myös komission varapuheenjohtaja. Euroopan parlamentin näke, näkövinkkelistä korkeaa edustajaa on kuulemistilaisuuksissa ja muissa kohdeltava samoin kuin muita komission edustajia. Se, miten hän päätyy tähän tehtävään, sehän on neuvoston päätös, mutta mitä tulee parlamentin kannanotteen, se on aivan sama asia. mutta edustaja Neitsin äh, lausunnon pohjalta tulemme myöhemmin vielä keskustelemaan siitä, millainen vaikutus tällä on Euroopan ulkosuhdehallinnon toimintaan ja millaista aikataulusta meidän on pidettävä kiinni, jotta emme luovuttaisi aseita kädestämme. Kiitoksia. Grazie molte. Kiitoksia paljon, kollega Brock. Brock ja seuraavaksi kollega Meijer. Me parece que... Äh, kollega Meijer, varmasti minua tarkoititte. No ensinnäkin ei saa unohtaa, että tämä on toinen kerta, kun Irlannin kansa äänestää. Ensimmäisellä kerralla se äänesti ei Tällä kertaa kyllä. Ja on totta ja haluaisin tuoda tämän asian esille, että jos nyt olisi äänestetty ei, niin varmasti kansanäänestys olisi toistettu, kunnes vastaus olisi ollut tyydyttävä kyllä. Tämä on hyvin erikoislaatuinen tämä Euroopan unionin arkkitehtuuri. Kun puhutaan parlamentaarisesta ryhmästä, joka ei ole euroskeptinen, me olemme eurovaativaisia mutta olemme tulleet siihen johtopäätökseen, että jotta Euroopan unionilla olisi tulevaisuus, sen täytyy perustua kansalaisten kunnioittamiseen ja demokratiaan. Joten tällä kertaa Irlannin kansa joutui tämän toisen kampanjan uhriksi tavallaan, jossa Euroopan komissio ja eri irlantilaiset yritykset ovat sijoittaneet valtavasti rahaa, jotta kyllä ja ei puolueet ovat olleet hyvin eriarvoisessa asemassa tässä kampanjassa. Ja nämä ovat niitä asioita, jotka osoittavat, missä määrin tämä arkkitehtuuri, tämä eurooppalainen rytmi on meidän kannaltamme täysin väärän suuntainen, jos me haluamme rakentaa yhteistä tilaa, jossa vallitsisi kansalaisten osallistuminen, jossa Eurooppa olisi yhtenäinen, sosiaalisempi, meidän näkemyksemme mukaan Lissabonin strategia, joka nyt astuu voimaan äh, ensi vuoden tammikuussa, äh, merkitsisi kolmen prosentin kasvua, 20 000 lisää työpaikkoja, äh, lisää investointeja tutkimukseen. Näitä tavoitteita ei ole täytetty, vaan tällä hetkellä tilanne Euroopassa on pahempi kuin 30-luvun jälkeen, mitä tulee työllisyyteen. Mik, kysynkin, mikäli tämä Lissabonin strategia on, on epäonnistunut, miksi kukaan ei ota siitä vastuuta? Kun me kerran nyt olemme tässä tilanteessa, niin tämä Lissabonin sopimus, joka on vastuussa itse asiassa tästä taantumuksesta, artikla 43-44, joka kiteyttää tämän asian. Ja tätä perustellaan eri tuomioilla, jotka antavat mahdollisuuden sosiaaliseen dumppaukseen, joka rikkoo kaikki meidän sosiaaliset arvomme. Ja siitä huolimatta nämä, näihin kahteen artiklaan keskittyy Lissabonin sopimuksen ydin, palvelujen vapaus, markkinat, jotka eivät ole säänneltyjä. Tämä on keskustelu, josta kukaan ei ota vastuuta. Meidän ryhmämme kysyykin herra Barrosolta ennen kuin hänet valittiin, miksei hän ottanut vastuuta Lissabonin strategian epäonnistumisesta ja hän vastasi vilpittömästi, ei minä en ota siitä vastuuta, koska Yhdysvaltojen talouspolitiikka on tästä vastuussa, aivan kuten Washingtonin konsensusta olisi täällä sovellettu täysin kylmäverisesti. Aivan kuten Yhdysvallat täälläkin päädyttiin siihen tulokseen, että markkinoita ei tulisi säännellä. Eli meidän ryhmämme kritisoi hyvin syvästi sitä menetelmää, millä Eurooppaa rakennetaan ja myöskin sopimusten sisältöjä, jotka ovat päivä päivältä kauempana siitä tavoitteesta, että me haluaisimme sosiaalisempaa Eurooppaa. Tässä kritisoidaan vahvasti myös sihteeristöä. Ei voida esittää meille sellaista asiakirjaa, jonka äh, määräaika äh, päättyy seuraavana päivänä. Tätä ei voida hyväksyä, varsinkin koskien Euroopan unionin ulkosuhdehallintoa meidän, me emme voi näin lyhyessä ajassa ilmaista kantamme. Me kritisoimme hyvin syvästi ryhmämme toimesta tätä menettelytapaa. Meille täytyy antaa enemmän aikaa tarkistuksiin, koska tämä on tärkeä asia. Euroopan unionin ulkopolitiikan osalta me odotamme ja toivomme, että aikataulu, Yhdysvaltain hallinto, poliittiset asetelmat siellä eivät määrittelisi tätä mitä tulee näihin ohjuskysymyksiin Tsekissä ja Puolassa. Mitä me eurooppalaiset olemme todenneet tämän asian osalta? Mitä me toteamme ulkopolitiikan osalta, joka perustuu siihen, että joukkotuhoaseistuksesta päästäisiin eroon? Mitä me esitämme kantanamme aseriisunnasta? Meidän täytyy perustaa näkemyksemme itsenäiseen politiikkaan, jolla on merkittävä rooli kansainvälisessä politiikassa perustuen äh, aseriisunta tavoitteisiin. Meidän täytyy ulof Palmea muistaa äh, keskellä äh, blokkipolitiikan aikakautta Meillä täytyy olla sellainen ulkopolitiikka, joka tähtää tähän tavoitteeseen. Me emme saa militarisoida turvallisuuttamme. Kuitenkin näitä suosituksia jatkuvasti Lissabonin sopimuksen puitteissa esitetään, joten hyvät naiset ja herrat, me, me asetumme, eh, me emme siis ole euroskeptikkoja, emme luonnollisesti kulje sitä tietä. Me olemme eurovaativaisia. Koko tämä prosessi, joka nyt on käynnistetty, ei ole sellainen prosessi, joka antaa meidän toteuttaa Victor Hugon vanhaa unelmaa Euroopan valtioista liittovaltiona. Me olemme menossa täysin päinvastaiseen suuntaan. Me olemme edelleen hyvin vaativaisia ryhmämme toimesta Lissabonin sopimuksenkin osalta, mikäli se ratifioidaan niiden valtioiden toimesta, jotka sitä vielä eivät ole tehneet. Ja kun ajattelemme keskustelua, jota Isossa Britanniassa käydään torien puitteissa, on ongelmia myöskin konservatiivipuolueen puoluekokouksessa näitä asioita otetaan esille. Ja palaan vielä siihen kritiikkiin, jota esitin sihteeristölle. Me emme voi esittää kantaamme näin lyhyessä ajassa näin merkittävästä asiakirjasta. Grazie per l'intervento. Kiitoksia puheenvuorosta, hyvä kollega. Seuraavaksi kollega Lunacek. Señor presidente, voy empezar solamente Aloitan espanjaksi vastatakseni herra Meijerille. Te totesitte, että GUE on eurovaativainen ryhmä, ei euroskeptinen. Te ette ole ainoita, jotka esittätte vaatimuksia me myös olemme aina vaatineet paljon enemmän siitä, kuin Euroopan unioni, mitä Euroopan unioni on antanut. Lissabonin sopimus ja äh, se, että Irlannissa äänestettiin myönteisesti, tukevat sitä, että meillä tulevaisuudessa voisi olla enemmän demokratiaa ja äh, Tiedän, että ette ole kanssani samaa mieltä, mutta minä puolustan sitä, että Lissabonin sopimuksen myötä me saamme lisää demokratiaa Euroopassa. Tämä parlamentti tulee saamaan enemmän oikeuksia. Te olette eurooppalainen parlamentaarikko. Miksi te ette tue tätä sopimusta? Se on, siitä toki olemme keskustelleet usean otteeseen. Jatkan englanniksi. Olin erittäin iloinen lauantaina siitä, että Ilonin äänestys meni hyvin ja samoin olivat kaikki kollegani vihreissä ja EFassa. Koska on, tämä on erittäin selvä, että tämä on toinen kerta oli se, että irlantilaiset enemmistöltä, kaksi kolmasosaa sanoi kyllä sille, että lisätään demokratiaa Euroopassa. Olin itse paikan päällä viikko sitten maanantaina kampanjoimassa Irlannin vihreiden kanssa ja kun he pyrkivät tukemaan Lissabonin sopimusta. Suuri ero ensimmäiseen kertaan on siinä, että tällä kertaa instituutiot, puolueet, mutta myös muut tahot ja jopa sellaisetkin tahot, kuten AY-liike, ottivat asian vakavissaan. Mielestäni ensimmäisellä kerralla suurena ongelmana oli se, että ne, jotka puolsivat asian, antoivat tavallaan asian mennä omalla painollaan, ja hyvin se menee kumminkin, ei meidän pidä mitään tehdä tässä asiassa. Se oli yksi asia. Sitten toinen syy, joka tähän vaikutti, oli, että joskus äh, aika uskottavia argumentteja esiteltiin ei-leiristä ja ne otettiin tavallaan todesta. Mutta vieläkin on sellaisia argumentteja, että jos todellakin tarkastelee sopimusta, niin ymmärtää, että näin ei koskaan tule tapahtumaan. Esimerkiksi oli yksi sellainen argumentti, että minimipalkka laskisi yhdestä laskisi, eli sopimuksen mukaisesti yhteen euroon, alle kahteen euroon, mutta tällaisia luki lehdiltä Thing is that not as many people believed these kind of arguments. Olen erittäin tyytyväinen tähän tästä. Ja niin kuin aiemmin sanoin, mielestäni tärkeää on se, että ne, jotka puolsivat sopimusta ja puolsivat sitä, että kuuluvat yhteisen Eurooppaan. Se oli myös erittäin vahva argumentti siellä selitystä nuorten parissa. Oli tällainen ryhmä nuoria, jotka kampanjoivat puolesta. Ja he vahvasti sanoivat, että me kuulumme Eurooppaan. Ja kun tiedetään se, että taloudellinen ja rahoituskriisi sai heidät myös tuntemaan tällä tavalla, mutta silti mielestäni tässä on kyse muustakin, siis siitä, että ihmiset haluavat kuulua Eurooppaan. Jos ei tästä kaikesta pidäkään, niin monet meistäkin täällä haluavat esittää arvostelua ja löytävät kritisoitavaa ja haastavat jotakin kysymyksiä. Mutta miten tästä eteenpäin sitten jatketaan, jotkut täällä ovat jo tästä puhuneetkin. Nimittäin tiedämme, että presidentti Kaczynski on sanonut, että hän tulee allekirjoittamaan. Arvostan kovasti tätä. Tämä tulee herra Klausiin. Siinä on vielä tilanne vähän avoin. Ja ne täällä parlamentissa, joilla on hyvät yhteydet presidentti Klausiin, saattaisivat ehkä auttaa häntä tekemään päätöksen ja allekirjoittamaan. Tiedän, että hän on kyllä vähän hankala. Mitä tulee herra Cam- Cameronin ja äh, Tory-puolueeseen Iso-Britanniassa, minulla on sellainen vaikutelma vielä nimittäin Englannissa – viime viikonloppuna katsoin TVtä siellä ja oli sellainen vaikutelma, että konservatiivien puolue konferenssissa Cameron hiukan jo perääntyi. Tietenkään he eivät halua vaikuttaa mihinkään muuhun maahan tai valtion päämieheen, ja minä toivon, että tämän tyyppinen lähestymistapa, jonka herra Cameron on omaksunut, ja kiire Klausille on sellaista, josta konservatiivit, brittikonservatiivit ei tullut pitkällä aikavälillä pitämään. Herra Brock kuvasi tässä tilannetta saa Joo, olisikin mielenkiintoista nähdä, miten Englannissa saataisiin vastaan se viesti, että kuningatar tuo tämän tyyppistä postia, josta Brock puhui. Sitten voimme, puhumme varmasti näistä ulkosuudepalveluista myöhemmin, mutta Siis sopimuksesta syntyy demokratisaatiota, koskee niin Euroopan parlamenttia kuin kansallisen parlamenttia. Kaikki ovat aktiivisemmin mukana EUn kysymyksissä. Tämä vaikuttaa myös kansalaisiin. Kansalaisaloitteen mielestäni on asia, joka todellakin tulee auttamaan, ainakin joissakin maissa, joissa euro epäilyn taso on varsin vahva, niin kuin omassa maassa, niin näin ihmiset voidaan koota yhteen ja yritetään muuttaa niitä asioita, joita haluaisivat muuttaa kansalaisaloitteen avulla. Yksi asia, jota todellakin toivon ulkoasian politiikassa ja ajattelen roolia, joka EU-maailmassa on, toivon, että tämä kaikki vahvistuu jatkossa ja saamme vahvemman äänen niille kysymyksille, joita minä ja me vahvasti puolustamme, nimittäin ihmisoikeudet ovat tällainen kysymys, konfliktien ennaltaehkäisy, se todetaan tärkeänä kohtana ulkoasian politiikassa Lissabonin sopimuksessa kyse ei ole vain militaarista kysymyksestä, vaan konfliktien ennaltaehkäisystä. E- Tähän parlamentinkin pitäisi keskittyä ja varmasti tuleekin keskittymään jatkossa. Näitä kysymyksiä ja niiden käsittelyä on mielenkiinnolla jatkossa ja toivottavasti parlamentti antaa vahvasti tukea sille, että näissä asioissa pystytään etemään. Kiitoksia. Grazie. Eh, la parola. Kiitoksia. Ja seuraavaksi kollega Pöttering. Puheenjohtaja, minä pyysin puheenvuoroa, jotta voisin vielä antaa vinkkejä arvoissan kollegan Annemi Neitsin lausuntoon, mutta sitä ennen haluaisin vielä sanoa jotain liittyen Elmar Brokin kommentteihin ja Iso-Britannian oppositiojohtajan. On pohdittava, miten tämä henkilö on käyttäytynyt. Tämä henkilö haluaa vetää pois Ison-Britannian antaman sanan, joten alahuone ja ylähuone ovat hyväksyneet, kuningatar on allekirjoittanut, sopimus on Roomassa, ja nyt järjestettäisiin vielä kansanäänestys. Jos se tehtäisiin, niin sillä rikottaisiin annettua sanaa. Iso-Britannia vetäisi sanansa pois. Ja jos tietää, että tämä henkilö on pyytänyt Tsekin presidenttiä olemaan allekirjoittamatta, niin hän todella pyytää Tsekin presidenttiä rikkomaan omaa perustuslakiaan. Ajatelkaa, että joku EUn toimielimen edustaja toimisi samalla tavoin kuin Ison-Britannian oppositiojohtaja. Mitä silloin Ison-Britannian puolueessa sanottiin ja miten meitä haukuttaisiin? Minä yleensä olen erittäin varovainen muotoiluissani, mutta tämä tapa, jolla tämä mies toimii, niin sillä ei rikota ainoastaan Euroopan oikeutta, vaan se on uudenlainen imperialismin muoto, koska 27 ratifiointia 27 maassa lykkääntyvät yhden allekirjoituksen takia. Tässä todella rikotaan annettua sanaa ja meidän on sitä selkeästi vastustettava. Sitten sitten kommenttini liittyen kollega Neitsin lausuntoon. Hyvä kollega Neits, minulla on yksi pyyntö. Minun mielestäni tämä lausunto on erinomainen, mutta meidän pitäisi parlamenttina vaatia sitä, että tähän ulkosuhdepalveluun myös Euroopan parlamentti. Eikö teillä ole tulkkausta? Ei minulla ole mahdollisuutta vielä esitellä tätä Minun oman tekstiäni en ole vielä voinut esitellä. Siinä kaikki. Ich hatte Ihren Beitrag ebenso. Ah, anteeksi, minä ymmärsin äh, puheenvuoron äsken, että olitte ottaneet kantaa jo asiakirjan. Äh, ehkä voin äh, yhden kommentin tehdä kuitenkin vielä puheenjohtaja. Minä olen huolella lukenut tämän tekstin. Minun pyyntöni olisi, että löytäisimme tekstiin jonkinlaisen muotoilun, äh, jonka mukaan myös Euroopan parlamentti olisi edustettuna tässä ulkosuhdepalvelussa, jotta me emme ole suljettu ulkopuolelle. Me tarvitsemme eh, yhteistyökumppaneita tässä ulkosuhdepalvelussa, jos emme vaadi sitä alusta asti, niin sitten on hyvin vaikeaa jälkeenpäin saada se sinne mukaan. Joten pyyntäni olisi kollega Neitsille, kun hän myöhemmin puhuu tästä, että ottaa mukaan tämän ajatuksen, että Euroopan parlamentin täytyy olla edustettuna näissä Euroopan unionin kansainvälisissä edustustoissa, ja että tämä otetaan huomioon. Kiitoksia. Eh, grazie. Io chiederei... Kiitoksia. Minä pyytäisin eh, että ne kollegat, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa, että he käsittelisivät ainoastaan tätä yleistä kysymystä, nimittäin kommentteja Lissabonin sopimuksen hyväksymisestä Irlannissa. Ja sitten myöhemmin valmistelija esittelee tämän Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamista koskevat näkökohdat. Kiitoksia. Ja seuraavaksi kollega Kolachev. Много ви благодаря, господин председател. Аз също, както и много от моите колеги преди това. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten monet aiemmista puhujista, olen myös erittäin tyytyväinen Irlannin kansanäänestyksen kyllä-tulokseen. Erittäin iloinen siitä, että irlantilaiset pystyvät tekemään eron asenteessaan oman hallintonsa ja siihen, miten asennoituvat EU-hun, joka tarvitsee visionaarisyyttä uuden, uuden uudistuneen sopimuksen tässä kriisitilanteessa, kuten Lissabonin sopimus on. Tietenkään ei pidä unohtaa sitä, että tämänhetkinen rahoituskriisi tähän tulokseen vaikutti. Sillä oli rooli. Jos EU olisi ollut, Irlanti olisi mennyt todennäköisesti konkurssiin niin kuin Islanti. Tämän takia Islantikin omaa nyt oman pro-eurooppalaisen liikkeensä. Kuitenkin en tukisi, kuitenkaan en tukisi säädöstä erityis eh, ehdoista säädöksistä jollekin jäsenvaltiolle, jotta voisivat allekirjoittaa tämän eurooppalaisen asiakirjan tai jonkun muun eurooppalaisen asiakirjan, kuten esimerkiksi etuoikeudet sosiaalisella, sosiaalipolitiikassa tai veropolitiikassa, joita myönnettiin Irlannille. Lissabonin sopimus ei mitenkään velvoita jäsenvaltioita ottamaan käyttöön velvoitteita, kuten ne, joita väitettiin olevan olemassa ei-kampanjassa. Muodostaanko komissio sitten Nitsan sopimuksen tai Lissabonin sopimuksen puolta, niin ymmärtääkseni puheenjohtaja Barroso odottaa nyt hetken niin, että jäsenvaltiot voivat tehdä päätöksensä siitä, miten edetään. Olisin erittäin tyytyväinen, jos olisi tsek- ja puolalaiskollegoja paikalla, että he voisivat kertoa meille hiukan tilanteesta. Olen varma, että Puolan presidentti tulee muutaman päivän sillä allekirjoittamaan Lissabonin sopimuksen. Mitä tulee sitten Tsekin tasavallassa ilmenneisiin yrityksiin estää Lissabonin sopimuksen voimaantulo, niin mielestäni tällaiset yritykset kyllä tulevat epäonnistumaan, niin minä toivonkin, että sopimus tulee voimaan ennen vuoden loppua niin, että komissio voidaan muodostaa Lissabonin sopimuksen pohjalta. Jälkikäteen sen jälkeen, kun Rova Neits on esitellyt lausuntonsa Euroopan ulkosuhdehallinnosta, haluan puhua siinä vaiheessa uudestaan ja antaa sitten oman panokseni keskusteluun. Vielä yksi pieni yksityiskohta. Me olemme saaneet lausunnon. Onko tämä lausunto perustunut valiokunnan aloitteeseen vai minkälaista lausunnosta on kysymys? Kuinka kriittisiä meidän pitäisi olla ulkosuhdehallintoa kohtaan tai tulevaisuuden korkeaa edustajaa kohtaan? Kyseessä on lausunto AFET-valiokunnan mietintöön. Olkaa hyvä. Ja seuraavaksi kollega Vigenin. Is the right pronunciation. Kiitoksia. Vigenin on oikea lausumistapa. Huomaan, että täällä käydään varsin yleistä keskustelua. Ehkä voisimme kuulla lausunnon esittelyn Rova Neitsiltä, mutta silti puhumme nyt vielä tästä Irlannin kansanäänestyksen tuloksesta. Ensinnä tietysti me sosialistit ja demokraatit olemme erittäin tyytyväisiä lopputulokseen, koska me puosimme sopimusta alun perin. Kampanjoimme ensimmäisessä kansanäänestyksen puolesta, nyt olemme tyytyväisiä, toinen kansanäänestys onnistui. Mielestäni tulos vaikuttaa vahvasti EU-hun niin sisäisesti, mutta myös ulkoisesti. Sinällään Irlannin kyllä tulos lopettaa tavallaan toimielin kriisin tai toimielimellisen epävarmuuden tilan EU:ssa ja näin näytämme ulospäin myös paljon vahvemmilta. Tietenkin tähän liittyy vielä tämä Puolan ja Tsekin ratifiointi. Olen tyytyväinen, että Puolan presidentti on vahvistanut valmiutensa allekirjoittaa sopimus ja ratifiointilaki lain mukaisesti Puolassa. Te tiedätte, että Tsekin, tunnette Tsekin presidentin. En tiedä, yritämmekö tässä nyt painostaa häntä liikaa, onko tulos silloin Silloinkaan kyllä, mutta joka tapauksessa meidän pitää selittää se, että sitten kun Puolan presidentti allekirjoittaa lain tai sopimuksen, silloin on vain yksi ainoa ihminen Euroopassa, joka vieläkin vastustaa Lissabonia. Ja tulevaisuuden kriiseissä jatkossa, jos sekit eivät ratifioi, se tulee, tullaan silloin puhumaan sekin tasavallassa tästä yhdestä ainoasta henkilöstä. Poliittiset voimat sekin tasavallassa, tai niitä on, jotka puoltavat Lissabonin sopimusta. Heidän täytyy nyt tässä ryhtyä hommiin ja tehdä tehtävänsä meidän ei pitäisi EUna yrittää painostaa presidenttiä. Mielestäni tämä on sisäinen kysymys. Ja koska sekin parlamentin kaksi huonetta on jo ratifioinut sopimuksen, en näe mitään muuta syytä kuin omituisen luonteen, joka presidentillä on. Ainoastaan se saattaisi estää häntä ratifioimasta sopimusta tai allekirjoittamasta sitä. Mielestäni myös brittikonservatiivien täytyy puhua nyt todella selvää kieltä. tällaisia huhuja, että olisi joku, jonkinlainen sopimus Tsekkien, Tsekin presidentin ja David Cameronin välillä siitä, että Tsekit yrittäisivät estää ratifioinnin jäädyttää tilanteen sitten, kunnes brittikoset ovat vallassa. Tämä ei ole mitenkään vakavaa politiikan tekoa. Ei ole kukaan en usko, että he ovat hallituksessa ensi vuonna, enkä usko, että heidän täytyisi seurata tämän tai jos on vakavissaan haluat tehdä politiikkaa, en usko, että he seuraisivat tällaisia omituisia poliittisia mielipiteitä Euroopassa. En usko, että tämä on mitenkään mahdollista. Minä todellakin toivon, että vuoden loppuun mennessä saamme Lissabonin sopimuksen ratifioiduksi. Tietenkin on joitakin toimielinkysymyksiä tämän lisäksi vielä. Luonnollisesti meidän pitää odottaa neuvoston päätöstä komission kokoonpanosta – Henkilökohtainen kantani on, ja myös ryhmäni kanta, että meidän täytyy saada aikaan uusi komissio Lissabonin pohjalta sitten, kun se on ratifioitu. Tietysti pitää jatkaa valmistautumista uuden komission äänestämistä tämänhetkisten sääntöjen mukaisesti, mutta tavoitteena pitäisi olla voida äänestää komissiosta Lissabonin pohjalta. Tästä kysymysmerkki liittyy myös puheenjohtaja Barrosoon. äänestä, äänestettiin Nitsan sopimuksen pohjalta. Tarvitaan selkeä päätös. Voimmeko valita puheenjohtajan – Mm, Nitsan pohjalta ja toisessa taas toimia Lissabonin pohjalta. Ehkä meidän pitäisi, en halua mitenkään provosoida, mutta ehkä olisi hyvä, että uudestaan äänestettäisiin vielä komission puheenjohtajasta niin, että on selkeä juridinen selkeys asiasta. Ja ihan lopuksi, nyt kun Lissabon sitten kun Lissabon on ratifioitu lopultakin neuvostolla ja Barosilla itsellään on tärkeää rooli. Heidän täytyy toimia erittäin vastuullisesti, kun valitsevat ensimmäistä pysyvää neuvoston puheenjohtajaa ja myös korkeaa edustajaa. Luonnollisesti siis meidän täytyy ottaa huomioon the, the, the legal basis for these two positions oikeudellinen, oikeudellinen perusta saadaan aikaan, mutta on myös tärkeää miettiä, ketkä näihin virkoihin valitaan. Toistan jälleen, että uskomme, että ulkopolitiikan korkea mm, edustajan pitäisi tulla sosialistien riveistä niin, että voimme jakaa tasapuolisesti pääpoliittiset tehtävät pääpoliittisen ryhmien kesken ja lopulta Euroopan parlamentin pitäisi olla täysin mukana aktiivisesti koko prosessissa. Sitten voimme jatkaa täsmäisempää keskustelua toimielin kysymyksistä Rovaneitsin mm, lausunnossa. Ja tämä on vasta alkua, koska paljon haasteita edessämme on. Tämä tulee ulkopolitiikkaan, yhteisen ulkoturvallisuuspolitiikkaan ja nyt meidän täytyy pyrkiä vaikuttamaan prosessiin ja muokata tätä, koska tämä on uusi alku. Pitää muokata tätä kaikkea niin, että se on EUn hyväksi ja EUn kansalaisille, niin että EUlla todellakin voi olla merkittävä rooli maailmassa. Grazie, la parola. Kiitoksia. Ja seuraavaksi kollega Kasulidis. Thank you, Chairman. <clears throat> First of all, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin halusin huomauttaa, että Irlannin kansa, suverenin kansa, on äänestänyt kyllä ja se oli heidän suverenin oikeutensa äänestää toisin kuin viime kerralla. Luulen, että he äänestivät kyllä tällä kertaa, koska neuvosto antoi heille selkeitä sitoumuksia liittyen kysymyksiin, joiden takia he viime kerralla äänestivät ei, huolimatta siitä, että kaikki ne sitoumukset, joita neuvosto antoi, eivät olleet kysymyksiä, jotka olisivat olleet mukana Lissabonin sopimuksessa, mutta ei-kampanja on yrittänyt johtaa harhaan ihmisiä. Emmekä me saa unohtaa, että tällä välin meillä on ollut talouskriisi, rahoituskriisi, rahoituskriisi, joka on osoittanut, kuinka keskinäisriippuvaisia me olemme ja kuinka tärkeää on kuulua äh, mukaan. Ei saa unohtaa sitä, että Islanti, joka ei halunnut liittyä Euroopan unioniin, on nyt ehdokasmaa, koska Islanti on kärsinyt huomattavasti rahoituskriisistä. Se on pieni maa, jolla on pieni valuutta, joka ei pystynyt vastustamaan kansainvälistä painetta. Olen kuullut sen argumentin, että Irlannin kansa olisi pyydetty äänestämään uudelleen ja uudelleen, kunnes se olisi äänestänyt kyllä. Mutta mitä sitten konservatiivit yrittävät tehdä yhdistyneessä kuningaskunnassa. Se on aivan sama asia niille, jotka tätä argumenttia käyttävät yhdistynyt kuningaskunta ala- ja ylähuoneen kautta ja kuningattaren allekirjoituksen kautta ovat ratifioineet Lissabonin sopimuksen ja nyt joku yrittää muuttaa heidän mielipidettään. On selvää, että monet meistä aliarvioivat sen, mitä edustuksellinen demokratia tarkoittaa. Ja me olemme täällä parlamentissa keskustelemassa edustuksellisen demokratian takia. Ja Suurin osa jäsenvaltioista on ratifioinut Lissabonin sopimuksen edustuksellisen demokratian kautta, ja se on aivan yhtä validi menetelmä kuin kansanäänestys. Ja me tiedämme hyvin, että kansanäänestyksen yhteydessä monet kysymykset noustavat esiin, jotka eivät laisinkaan liity esitettyyn kysymykseen, ja siksi joskus meillä on tuloksia, jotka eivät mitenkään liity kysymykseen, joka on esitetty. Ja nyt haluaisin sanoa, että olin helpottunut kuullessani Václav Klausin lausunnot Prahassa. Hän antoi viestin Ison-Britannian konservatiivipuolueelle, että on liian myöhäistä odottaa, että hän voisi lykätä tai olla allekirjoittamatta sopimusta yhdistyneen kuningaskunnan parlamenttivaaleihin asti. Presidentti Klaus on hyvin järkevä mies ja hän kyllä tietää, mikä on Tsekin tasavallan perustuslakituomioistuimen kanta. Useisiin kysymyksiin on vastattu sekä Saksan perustuslakituomioistuimessa että Tsekin perustuslakituomioistuimessa. Uskon, että hyvin pian perustuslakituomioistuin tekee uuden päätöksen niin, että hänen täytyy allekirjoittaa Lissabonin sopimus. Ja Lissabonin sopimus voi astua voimaan ensi vuoden alussa. Kun Lissabonin sopimus on voimassa, kunhan siitä tulee Euroopan unionin laki, niin sitten, ja nyt päätän puheenvuoroni puheenjohtaja, sitten yksikään yksittäinen maa ei enää pysty pitämään koko Euroopan unionia pankki, panttivankinaan, vaan toisinpäin. Eli mitä ikinä konservatiivit haluavatkaan tehdä kansanäänestys tai mitä muuta, niin heidän täytyy ensin vakuuttaa siitä 26 jäsenvaltiota. Ja se, mitä herra Vigenin sanoi herra Barrososta, minun mielestäni on ratkaistu kyllä nyt lopullisesti se, että Barroso on komission puheenjohtajan usko, että meillä on legitimiteettiongelmaa, koska hän sai koko sen enemmistö, jota Lissabonin sopimus edellyttää. Ja jos herra Barroson valinnan legitimiteetti kyseenalaistetaan, niin sitten myöskin tämän parlamentin legitimiteetti, joka on kuitenkin valittu Nitsan sopimuksen pohjalta, pitäisi kyseenalaistaa. Kiitoksia viimeiset kolme puheenvuoroa. Pyytäisin, että puhuette lyhyesti ennen siis eh, valmistelijan lausuntoa. Edustaja Lösing, kollega Lösing. Ja, vielen Dank. Es wurde heute sehr niin paljon kiitoksia. Täällä on puhuttu hyvin paljon demokratiasta Saksassa. Käsityöläispiireissä meillä on sananlasku, että jos joku ei sovi, niin sitten sitä tehdään sopiva. Ja Iranin kansanäänestyksessä minulla oli sellainen vaikutelma, että tätä sanalaskua käytettiin myös demokratian yhteydessä. Se on mielestäni outoa. Mielipiteen vapaus, yhteispäätös, nämä ovat demokratisia termejä, jotka ovat hyviä ja tärkeitä, mutta demokratia on herkkä, vaikea rakennelma. Italiassa on nyt käyty, tehty mielenosoituksia mielipiteenvapaudessa. Ei siellä mielipiteenvapaus ole kiellettynä, mutta mielipiteenvapaus riippuu siitä, kuka, kenellä on oikeusmielipiteeseensä, kenellä on siitä sen, sen suhteen valta. Ja tämän kansanäänestyksen suhteen minulla on useita kysymyksiä. Eikö esimerkiksi EUn toimielimellä ole tehtävänä olla riippumaton tällaisen kansanäänestyksen suhteen, mutta päinvastoin monet komission jäsenet matkustivat Irlantiin osallistuakseen tähän pro Lissabon kampanjaan käytettiin määrärahoja, myöskin Irlannin hallituksen määrärahoja kannat, käytettiin lainvastaisesti kyllä kampanjan kannattamiseen. Yritykset, kuten Ryanair, kannattivat kyllä kampanjaa. He saavat sen tehdä. En tiedä, onko se demokraattista, mutta he käyttivät tuhansia tähän kampanjaan. Minun kysymykseni kuule, onko tämä todellakin demokraattista ja onko oikein, että EUn edustajat, tässä tapauksessa esimerkiksi komission edustajat, näin massiivisesti puuttuvat kansan mielipiteen muodostamisprosessiin. Kollega Brock puhui myös siitä, että hyvin paljon tätä sopimusta on syytelty ja mustamaalattu. Usein täällä korostetaan sitä, että Lissabonin sopimuksen kautta Euroopan parlamentti saa yhteispäätösoikeuksia. Millaista yhteispäätösoikeusta meillä sitten on esimerkiksi siinä suhteen, että eurooppalaisia sotilaita lähetetään Afganistan? Ei Euroopan parlamentti artiklassa 36 eikä EU-tuomioistuimella artiklassa 275 ole tässä mitään yhteys yhteispäätösoikeutta. Eli kun on kyse sodasta ja rauhasta, niin yhteispäätösoikeus on täysin puuttuvainen tästä ja haluaisin kuulla teidän mielipiteenne tästä. Kiitoksia. Ja sitten kollega Shin. Ja lopuksi kollega Preda. Ja sen jälkeen esittelijän lausunto. Kiedy wiosną zeszłego roku jeszcze w parlamencie polskim byłem zaangażowany w proces Haluaisin todeta tässä keskustelussa, että minä olen työskennellyt Puolan parlamentissa lujasti tässä valmisteluvaiheessa sopimuksen ratifioimiseksi. Se oli mielenkiintoinen vaihe elämässäni ja voin taata teille, että Puolan presidentti ei tule viivyttelemään, mitä tulee sopimuksen allekirjoitukseen. Se tulee tapahtumaan hyvin pian. On toki totta, että, ja minä jo huomasin äh, tämän silloin, kun työskentelin Puolan hallituksella, on paljon epäilyjä, joita tulee hälventää – tämä Irlannin kyllä tulee hieman myöhässä, mutta se antaa meille myös aikaa kypsyttää tätä keskustelua ja seurata hyvin läheltä sitä, mitä Lissabonin sopimuksen ympärillä tapahtuu, tutustua sen sisältöön. Jos yhdellä lauseella pitäisi todeta Lissabonin sopimuksen sisältö, se ei ole niin hyvä kuin olisimme halunneet ongelmien ratkaisemiseksi, mutta se ei liioin ole niin huono kuin se vastustajat antavat olettaa. Se antaa meille mahdollisuuden neuvotella paremmin kriisioloissa. Se antaa meille eh, mahdollisuuden toimielinten väliseen syvempään yhteistyöhön. Luodaan uusia instituutioita, joiden, joilla uskon olevan myöskin myönteinen vaikutus kaikkien toimielinten toimintaan. Presidentistä tulee tärkeä hahmo. Vielä emme tunne mahdollisia ehdokkaita. Paljon riippuu heidän persoonallisuudestaan. Kyseessä täytyy olla vahva henkilö, joka äh, ikään kuin omalla äh, persoonallisuudellaan antaa painoarvoa instituutioille jo, hänen täytyy olla henkilö, joka kykenee vahvasti toteuttamaan toimeksiantoa myöskin suhteissa kolmansiin maihin. Haluaisin tuoda esiin teema, joka on mielestäni myös tärkeä. On useita perustuslaillisia tuomioistuimia niissä maissa, jotka ovat ilmaiseet kantansa, ja haluaisin muistuttaa päätöksestä, joka tällaisessa tuomioistuimessa tehtiin Saksassa – ja myöskin Tsekin tasavallassa Karlsruen tuomioistuin ilmaisi selkeästi kantansa todeten, että on huomattavasti lujitettava kansallisten parlamenttien roolia. Korostetaan sitä merkitystä, mikä kansallisilla parlamenteilla on Lissabonin sopimuksessa. Tämä antaa uuden ulottuvuuden toissijaisuusperiaatteelle. Myöskin Euroopan parlamentti sen tulee syventää reaktioitaan ja suhteitaan kansallisiin parlamentteihin. Vähän aikaa sitten minä vierailin toisella puolella – suhteet kansallisiin parlamentteihin on, ovat erittäin tärkeät ja kun minä olin kansallisessa parlamentissa, mietin, miten me voisimme lujittaa kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välisiä suhteita, miten me voisimme enemmän ja paremmin käyttää olemassa olevia mahdollisuuksia hyväksemme. Lissabonin sopimuksen ansiosta tullaan menemään eteenpäin Euroopan unionissa. Eh, laatu paranee, olen siitä täysin vakuuttunut. Mutta tämä hyvä eh, toimintakyky riippuu kaikista toimielimistä ja riippuu myöskin siitä innosta, jolla toimielimet tekevät yhteistyötä ja se riippuu myös kaikista meistä siitä innosta, jota meillä jokaisella on. Sitähän ei pakon edessä voi tuntea. Ne, jotka ovat oppositiossa Isossa Britanniassa, aina voivat ilmaista näkemyksensä vastaan, mutta se ei edistä mitään. Kollega Preda. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ilmaista iloni Irlannin kansanäänestyksen tuloksen. Olen erittäin tyytyväinen nähdessäni että irlantilaiset äänestivät sopimuksen puolesta. Tietenkin kansanäänestyksen toistaminen ei juuri luottamusta lisää. Se ei välttämättä ole sellainen asia, jota voitaisiin pitää kysymyksenä, johon kansalaiset luottavat, mutta kuitenkin tulos kuitenkin poisti epäilykset. Jos tulos olisi ollut tiukempi, kyllä ja ei kantojen välillä. Silloin epäluottamus olisi ollut vieläkin suurempaa, mutta tämä ero oli nyt varsin selvä ja mielestäni tämä poisti epäluuloisuuden kansanedustusta kohtaan. Olen tyytyväinen, kun kuulen sellaista, että presidentin, presidentti puolesta tulee pitämään kiinni sanastaan ja allekirjoittaa, niin kuin on luvannut. ja mitä Rova Lunacek sanoi siitä, että eri osapuolet ovat ottaneet sopimuksen vakavissaan, niin tästä haluaisin huomauttaa sen, että nämä puolet ovat todellakin ponnistelleet ja pystyneet saamaan aikaan myönteisen tuloksen kriisin yhteydessä. Tämä on hiukan parasoksaalista, että poliittista edistystä saadaan aikaan kriisissä. Ei tämä ole kuitenkaan ensimmäinen kerta, kun Eurooppa edistyy kriisin kriisiolosuhteissa. Ja vieläkin ristiriitaisempaa on, että Tsekin tasavallan presidentti yhtyy opposition lupauksiin ja kantoihin. Herra Cameron ei ole vallassa. Hän saattaa tulla valtaan Iso-Britanniassa ensi vuonna. Siksi on paradoksi, että presidentti, joka on virassa, yhtyy tulevan opposition kantoihin. Mutta samat rouva herran Vigenin kanssa ei pitäisi painostaa Tsekin tasavallan presidenttiä, koska tämä voisi vaikuttaa muutoin kuin toivotulla tavalla. Luotan Tsekin presidentin viisauteen asiassa ja minä toivon, että ei luota poliittiseen kehitykseen Iso-Britanniassa oikeutakseen omaa kantansa. Mutta mitä tulee komission puheenjohtajan mielestäni Barroson puolesta äänestin aivan laillisesti. Emmekä mitenkään voi ajatellakaan, että toistaisimme äänestyksen silloin. Tilanne olisi todellakin kiusallinen. Kiitoksia. Grazie. Allora, la parola per il progetto. Kiitoksia. Ja nyt annan puheenvuoron esi- valmistelijalle Rova Neitsille, ja hän on laatinut tämän lausunnon. Finally I get the Puheenjohtaja, kollegat, lopultakin saan tilaisuuden esitellä lausuntoluonnokseni herra Brokin mietinnöstä, joka tulee perussopimusvaliokunnasta ja aiheena on eurooppalainen ulkosuhdehallinto. Täällä on jo kommentoitu aikataulua ja tiedän, että se on erittäin tiukka. Syitä on seuraavanlaisia. Kollega Brock on jo tehnyt työtä tekstiluonnoksen parissa ja sitten perussopimus, perussopimusvaliokunta myös tätä työstä ja uskakseni myös puheenjohtajakokous kokous päätti lykätä keskustelua näistä asioista, kunnes tietäisimme Iranin kansanäänestyksen tuloksen. Excuse me. The... Anteeksi. Kansanäänestys pidettiin vasta perjantaina ja me keskustelimme herra Brock herra Brokin mietinnöstä keskusteltiin tänä aamuna perussopimusvaliokunnassa. Nyt täällä puhutaan omasta lausunnostani tässä valiokunnassa. Mutta me olemme päättäneet yhdessä sihteeristön kanssa, hehän muuten eivät ole vastuussa näistä aikarajoista, ne ovat poliittisia päätöksiä, joita olemme tehneet Siksi on epäreilua sanoa, että sihteeristö mitenkään olisi vastuussa siitä, että tekstit jaettiin näin myöhään. Mehän päätimme olla esittelemättä tekstejä, kunnes tuntisimme tuloksen Irlannista. Joka tapauksessa tarkistusten aikaraja on siirretty. Se ei olekaan huomenna, vaan 8. lokakuuta, siis torstaina kello 12. Näin saatte hiukan enemmän aikaa kuin alun perin oli suunniteltu. Tämä aikataulusta. Molemmissa valiokunnissamme tarkoituksenamme on äänestää maanantaina Strasbourgissa valiokunnissa ja pari päivää sitten sen jälkeen myös täysistunnossa tästä äänestetään. Miksi haluamme, että äänestetään seuraavassa Strasbourgin istunnossa? Se johtuu siitä, että tekstit olisivat valmiit hyväksyttyinä ennen epävirallista huippukokousta, joka pidetään hiukan tämän jälkeen. Kuten te tiedätte, puheenjohtajavaltio Ruotsi haluaa edetä keskusteluissa näistä kysymyksistä, pohtia korkean, eri virkoja, korkea edustajaa, neuvoston pysyvää puheenjohtajaa ja niin edelleen. Ja kaikki odottavat että keskustelut, neuvottelut alkavat vakavissaan en, tässä epävirallisessa huippukokouksessa. Siksi haluan, että tekstimme on valmis, kantamme parlamentissa on valmis, niin että he voivat myös lähteä liikkeelle tältä pohjalta. Tämän takia ajat, aikarajat ovat niin tiukat. Tiedän, että tämä on epämukavaa ja hankalaa, mutta toivon, että ymmärrätte poliittiset syyt taustalla. Sitten lausuntoon. Se alkaa muutamalla yleiskommentilla jos tietysti ilmaisemme tyytyväisyytemme kansanäänestyksen tulokseen Irlannissa. Mm, luotimme siihen, että tulos olisi myönteinen ja siksi sanomme tässä jo valmiiksi näin. Sitten Lissabonin muutokset, mitä saadaan, miten ne vaikuttavat ulkopolitiikassa. Yksi näistä vaikutuksista on siinä, että korkea edustaja joka on myös komission varapuheenjohtaja, saa avukseen Euroopan ulkosuhdehallinnon. Me vetoamme roolin, joka parlamentilla tässä on ollut. Sehän vaati parlamentti siis pysy, jatkuvasti sitä, että perustettaisiin yhteinen diplomaatti palvelu EUlle, jota me huomioon sen seikan, että Euroopan parlamenttia konsultoidaan, kun perustetaan EEAS, siis tämä ulkohallinto, ja kun ajatellaan budjettivaikutuksia, niin uskomme, että huomattavaa varhaista keskustelua täytyy käydä parlamentin kanssa, jotta voidaan perustaa kunnolla ulkosuhdehallinto ja jotta voidaan varmistaa myös se, että se saa tarvittavan taloudellisen tuen budjetista. Sitten korkean edustajan pitää esitellä oma ehdotuksensa mahdollisimman nopeasti ja me pidämme kiinni siitä, että seurataan seuraavia periaatteita. A. Olemme sitä mieltä, että ulkosuhdehallinto pitäisi perustaa komission budjettivaltuuduksessa sen pitää kuitenkin uskoisesti noudattaa sitoumuksia puolueessa ja avustaa korkea edustajaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan johdossa neuvoston puolesta. Tämä on siis erityinen omituinen kanta, mutta uskon, että se on loogista seurausta siitä, miten tämä korkean edustajan kaksoisrooli alun perin ajateltiin ja miten se kirjattiin Lissabonin sopimuksen, niin mielestäni tämä on aivan sama kanta, joka Elmar Brokillakin on omassa mietintöluonnoksessaan. Haluan myös korostaa sitä, että ulkosuudenhallinnon pitäisi käsitellä sekä ulkoturvallisuuspolitiikkaa että puolustuspolitiikkaa, ja sillä on ne tehtävät ja politiikat, joita tällä hetkellä Relex hoitaa. Lisäksi Korkea, korkean edustajan pitäisi esittää kattava ehdotus siitä, kuinka muut ulkopuoliset toiminnat ja politiikat järjestetään ja hoidetaan uudessa instituutiorakenteessa huomautamme siitä, että laajentuminen kauppa, kehitys ja humanitaarinen apu, kehitysyhteistyöpolitiikka ja humanitaarinen apu ovat olennainen osa, tai ne pitäisi olla olennainen osa Euroopan unionin ulkopolitiikkaa ja korostamme sitä, että me näemme pakottavia syitä sille, että otettaisiin mukaan kehitysyhteistyöpolitiikka uuden hallinnon to- toimivaltuuksiin. Tämä tarkoittaa sitä, kun tämä on näin esitetty, että tässä vaiheessa emme usko, että muidenkin politiikkojen, kuten kaupan alusta lähtien, lähtien pitäisi olla integroituneita ulko- suhdehallintoon. Korostamme sitä, että tähän hallintoon täytyy liittää sotilaalliset mm, kriisinhallintajoukot, vaikkakin sotilas henkilökunnan pitää olla komentorakenne, saattaa olla kuitenkin erilainen kuin sivilihenkilöstöllä. Huomautamme siitä, että kun jaetaan toi tiedostelupalvelun antamia tietoja. Se on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan avustaa korkeaa edustajaa, kun hän suorittaa omaa tehtäväänsä viedessään eteenpäin johdonmukaista tehokasta ulkosuhdepolitiikkaa EU:ssa. Pyydämme, että korkea edustaja kiinnittäisi aivan erityistä huomiota palkkaukselle ja henkilöstökysymyksille, koska hallintoon kuuluu henkilöstöä komissiosta, neuvostosta ja jäsenvaltioista jotta tästä tulee ammattitaitoinen diplomaattinen palvelu, se tarvitsee tarvittavat voimavarat ja henkilökunnan, henkilöt pitää valita ansioiden perusteella ja meidän pitää valita sopivat työhönotto kriteerit ja noudattaa myös maantieteellistä tasapainoa. Jäsenval... Henkilöstö, joka tulee neuvostosta ja komissiosta, heillä pitäisi sama asema kuin jäsenvaltioiden henkilöstöllä samat ehdot työllistämisehdot ovat sitten komennuksella tai pysyviä EU-viranomaisia. Tämä näyttää triviaalilta kommentilta esittää, mutta se on kuitenkin olennainen, koska jo, jotta palvelu toimii moitteettomasti, tai mikä tahansa hän toimii moitteettomasti, silloin on tärkeää, että ihmiset, jotka siellä toimivat, toimivat samoissa olosuhteissa, samoin ehdoin, saavat samantyyppistä palkkaa. Jos näin ei ole, silloin aina syntyy kilpailua, kiistoja, ja syntyy pahaa verta ja tällaista pitäisi välttää ja tämän takia esitämme tämän huomion. Seuraava kohta. Miten saadaan tällaista tiimihenkeä? Se on olennaista koulutuksen kautta esimerkiksi, että saadaan aikaan Pyritään luomaan puitteet integroidulle diplomatialle, jossa kootaan yhteen kansallinen ja EU-taso, jotta voidaan kehittää tällaista yhteistä diplomaattista kulttuuria, yhteiset koulutusohjelmat ja yhteinen diplomaattinen äh, asialista vaaditaan olemassa olevalta koulutukselta ja koulutuskeskuksilta. Voidaan yhdistää näitä koulutustapoja eurooppalaisessa diplomaattisessa akatemiassa. Seuraavassa kohdassa puhumme tulevasta EUn ulkoedustustosta. Tämä on olennainen osa EUn ulkoista, ulkosuhdehallintoa ja EUn ul- lähetykset pitäisi alistaa korkean edustajan valvonnalle ja hallinnollisesti niiden pitäisi kuulua komissiolle. Tämä tarkoittaa sitä, että me itse asiassa tässä ehdotamme sitä, että tämänhetkiset komission lähetystöt muutettaisiin unionin delegaatioksi, mutta niiden pitäisi kuitenkin pysyä hallinnollisesti komission sisäisyydessä tavallaan, vaikkakin ne ottavat ohjeensa ja niitä korkealta edustajalta, joka heitä myös, näitä tahoja myös valvoo. Pyydämme, että korkea edustaja sitoutuu antamaan tietoa valiokunnallemme. Jotkut haluaisivat tässä sanan parlamentti mainittavan. Sitten se kertoisi ulkosain valiokunnalle, minkälaisia nimityksiä tehdään tärkeisiin virkoihin. Ja se, hänen pitäisi suostua myös kuulemisiin valiokunnassa, jos valiokunta haluaa kuulemisia virkamiestä järjestää. Pyydämme myös, että seuraava korkea edustaja sitoutuu neuvottelemaan uudestaan tämänhetkisen toimielinsopimuksen parlamentin kanssa uudestaan, että mitä tulee arkaluontoisen tiedon saantiin ja muihin kysymyksiin, jotka liittyvät sujuvaan yhteistoimintaan toimielinten kesken. Panemme merkille sen, että vaikkakin EU-lähetystöt kolmansissa maissa täydentävät olemassa olevaa diplomaattista lähetystöverkostoa jäsenvaltioissa, niin on mahdollisuus pitkällä aikavälillä hyötyä tehokkuudesta, saada aikaan suurempaa tehokkuutta, koska tulevat EU-lähetykset monissa tapauksissa voisivat korvata konsulaattipalvelut ja hoitaa Schengenin viisumikysymyksiä. Lopuksi, ja tämä on kohta jossa lausunto eroaa kollega Progin tekstiluonnoksesta, joten kiinnittäisin huomiota aivan erityisesti tähän. Lopuksi pyydämme komissiolta, neuvostolta ja jäsenvaltioilta ja seuraavalta korkealta edustajalta, että ne selkeästi sitoutuisivat kattavaan kunnianhimoiseen suunnitelmaan koskien Euroopan ulkosuhdetoimintapalvelua. Tämä on tällainen jos vast, muutoin syntyy vakavia ongelmia ja epäjohdonmukaisuutta, tuhlataan resursseja ja syntyy toimi elinten välisiä kiistoja. Ja lopuksi toistamme sen, että päättäväisesti haluamme käyttää budjettivaltaamme täysin näiden toimielin uudistusten kohdalla ja korostamme sitä, että kaikki rahoituskysymykset pysyvät jatkossakin budjettivallan käyttäjien vallassa. Minkä takia panin tämän kohdan tähän mukaan? Sen takia, että minulla on tällainen suuri huoli, yksi suuri huoli, ja mielestäni usein siihen kiinnitetään liian vähän huomiota silloin, kun puhutaan siitä, että perustaan tällainen uusi palvelu. Nimittäin on olemassa valtava verkosto komission edustustoja Yli 5000 ihmistä tekee työtä, ei välttämättä diplomaattistatuksella, mutta tekevät työtä eri virastoissa ja niin edelleen, jotka ovat mukana tavalla tai toisella ulkopoli- ulkosuhdetoiminnassa. Kun pidetään tämä tilanne mielessä, niin silloin valitsemme tällaisen asteittaisen Euroopan ulkosuhdehallinnan rakentamisen. Silloin on se olemassa riski kilpailusta. komission ulkoedustukset, jotka jatkavat omaa juoksua, niin sitten tämä uusi yksikkö syntyy tai palvelu. Ja tässä tulee hyvin vaikeaa jonkun ajan. Tiedän, että jäsenvaltiot eivät ole tästä samaa mieltä. Jotkut puoltavat tällaista Big Bang-lähestymistapaa. Yhtäkkiä muutetaan kaikki tämänhetkiset eu lähetystöstä tai lähetystöt EU-lähetystöiksi ja sitten taas jotkut vaativat asteittaisempaa lähestymistapaa, lähdetään liikkeelle vaikka monenkeskisimmistä tehtävistä. Otetaan Genevestä, New Yorkista, tässä vain pari esimerkkiä. Ja silloin minä kyllä pelkäisin, että jos tämä suunta valitaan, kilpailua varmasti syntyy. Resursseja tullaan tuhlaamaan, päällekkäystä syntyy, enkä ole varma, että tämä on paras tapa edetä, vaikkakin kyllä ymmärrän, että tällainen y- yksittäinen muutos on valtava uudistus tietysti, mutta haluaisin kuitenkin varoittaa siitä, että vältettäisiin kilpailua ja tällaista köydenvetoa, kiistaa. Ja kiitän, kiitän nyt huomiostanne ja haluaisin kiittää myös valiokunnan sihteeristöä, joka on ollut minulle suureksi avuksi. Kiitos. Kiitoksia valmistelijan lausunnosta. Kollega Brock. Puheenjohtaja, edustaja hyvät kollegat. Mehän meillähän on ja edustaja sitä korosti. Minun täytyy vain muutamia lisääviä kommentteja tehdä tähän hänen puheenvuoronsa. Meillähän on siis kunnioitusta Irlannin äänestäjää kohtaan, mutta virkamiehet komissiossa parlamentissa ovat pohtineet tätä. Tämä ulkosuhdepalvelu, sillä tulee olemaan tärkeä merkitys. Se on suuri. Euroopan ulkosuhteiden edustaja ja johtajana on ulkoisten korkea edustaja, joka on myös komission varapuheenjohtaja. Ja mehän parlamentti parlamentaarikkoina saimme tämän konven- valmistelukunnassa läpi, että neuvosto päättää tästä komission hyväksynnällä ja Euroopan parlamentin kuulemisen jälkeen. Tästä korkeasta edustajasta siis. Joten Euroopan parlamentin on tehtävä oma keskusteluprosessi ja luotava oma mietintö. Se, mitä edustaja Neits yhdessä ulkoasianvaliokunnan kanssa neuvottelee on asia, jota me pidämme neuvottelumahdollisuutena keskusteluja komission kanssa varten. Ja täytyy tehdä kompromisseja, aina on tehtävä kompromisseja, mutta olen samaa mieltä edustaja Neitsin kanssa siitä, että tämä ulkosuhdehallinto on liitettävä komissioon. On ollut jo suunnitelmia, että se olisi hallinnollisesti ja budjettillisesti assosioitu Euroopan parlamenttiin. Sopimuksessa sanotaan, että, että ulkosuhdehallinnolla on sui generis luonne. Se ei tarkoita, että se on riippumaton. Ei siinä myös sanotakaan, että se on virasto. Me voi verrata tätä elintarvikevirastoon ja kaikkiin niihin budjettikysymyksiin, jotka siihen liittyvät, ja valvontaa, joka on rajoitettua. Tämä on siis osa komissiota, mutta se on määriteltävä sui generis, koska siihen liittyy erilaisia vastuukysymyksiä. Tämä on neuvoston vastuulla. Siksi on varmistettava, että tämä palveluyksikkö täysin toteuttaa neuvoston kantaa lojaalisti. Edustaja Neit sanoi aivan oikein, että tässä on kyse myös henkilöstökysymyksistä. Kansalliset asiantuntijat, että on kohdattava eri tavoin kuin esimerkiksi komissiossa, koska täällä ovat riippumattomia, tulevat neuvostosta, jäsenvaltioista ja komissiosta. Kaikki nämä kysymykset, myös ne, jotka liittyvät koulutukseen, ja joukkoihin. Uskon, että pystymme viemään nämä yhteen eh, täällä valiokunnassa, koska en näe mitään periaatteellisia eh, ristiriitoja. Ja monet niistä kysymyksistä, jotka löytyvät täältä Neitsin lausunnosta, vahvistavat sitä, mistä meidän täytyy päättää ja siksi uskon, että suurella enemmistöllä voimme saada aikaan yhteisen poliittisen kannan, josta meidän täytyy päättää nopeasti, jotta emme jätä pelikenttää muille toimielimille. Ja siksi olisin erittäin kiitollinen, jos tämä valiokunta, kuten edustaja Neitskin sanoi, kannattaisi tätä nopeaa menettelyä, koska tässä on kyse tämän parlamentin eduista ja erityisesti tämän valiokunnan eduista. Tämähän on avainkysymys, olemmeko me tässä mukana näissä valvontamahdollisuuksissa, joita meillä on alusta asti, korkean edustajan kuuleminen, ulkosuhdehallinnon jatkuva valvonta ja niin poispäin. Emmekö me voi hyväksyä sitä, että kysymykset, jotka ovat yhteisön vastuulla, kaikki ulkosuhdeohjelmat esimerkiksi, de facto muutetaan hallitusten välisiksi. Siksi avainkysymys on, onko meillä täällä ulkosuhteissa parlamentaarista valvontaa pitkällä tähtäimellä. Ei voida hyväksyä sitä, että parlamentti päättää vain, että politiikkaa tehdä, harjoitetaan jossain muualla. Ja vielä liittyen kommenttiin, joka eh, maan rovani tuolta aivan vasemmistosta sanoi, joka valitettavasti lähti sitten salista, koska me olemme nyt siirtyneet käytännön työhön, niin ehkä hän siksi täältä sitten meni. No niin. Minä haluaisin vain huomauttaa, ja tämä on Saksan perustuslakituomioistuimen tuomio, ettei synny väärinkäsitystä. Sotilaiden lähettämisestä päätetään kansallisen perustuslain mukaisesti, ja myös Saksassa Saksan perustuslakituomioistuin on päättänyt, että Saksan liittopäivien päätös pitää. Ja vastustan kovasti sitä, että vasemmisto kertoo tällaista satua, että sotilaallisia joukkoja voidaan lähettää ilman parlamentin päätöstä. Parlamentit, kansalliset parlamentit ovat mukana, kun päätetään joukoista, operaatioiden kustannuksista. Niissä on myös Euroopan parlamentti mukana. Ei ole parlamentti vapaata aluetta tässä kysymyksessä. Tämä on ainoastaan jaettu vastuualue. Ja meidän ei pitäisi hyväksyä tällaista satua, koska tämä on tällaista mustamaalausta, jota Irlannissakin on harjoitettu. Ja me emme saa hyväksyä sitä, että kansalaista tällä tavoin pidetään tyhmänä ja meiltä viedään legitimiteetti näissä kysymyksissä, erityisesti vasemmisto edustaa poliittista perinnettä, jota minä en pidä demokratian ydinosana. Sellaiset, joilla on sellainen historia kuin Saksan vasemmistolla, heidän ei pitäisi minulle tulla kertomaan mitään demokratiasta. Grazie. La parola... Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Vigenin. No, okay. Allora il collega... No, Siinä tapauksessa edustaja Kovacek. Much, Mr. Thank you very much, Mrs. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, Rova Neits, herra Brock. Te puhutte varsin selvästi. Nyt minun on helpompi ymmärtää, mikä tilanne on. Ja mikä kanta parlamentilla on. Seuraamme tätä lausunta tältä pohjalta. Keskustelemme komission ja neuvoston kanssa – kun puhumme tulevaisuuden ulkosuuden hallinnosta. Haluaisin sanoa kolme asiaa, kun näin tämän asiakirjan eilen. Öö, ensinnäkin yksikön toimivaltuudet ja juridinen asema, mikä asema siellä tulee olemaan. Entä sitten vielä henkilöstökysymyksiin haluaisin puuttua. Rova Niits sanoikin, että ulkosuhde toiminta, kuten politiikka pitäisi ottaa mukaan hallintoon laajentuminen, humanitaarinen kauppapolitiikka pitäisi sulkea pois, mutta tätä ei mainita ja odotamme ehdotusta korkeasta edustajasta, miten aiotte tämän tehdä. Miksi me emme voi panna tähän omaa mielipidettämme? Mielestäni kauppa- ja laajentumispolitiikka pitäisi sulkea pois tästä diplomaattisesta palvelusta. Sitten vielä haluaisin ottaa esille juridisen aseman, joka diplomaattisella palvelulla on. Joko pitäisi saada aikaan virasto tai jonkinlainen toinen EU-yksikkö, toimielin, jolla on enemmän budjetti- tai rahoituksellista riippumattomuutta mutta tarvitaan tietenkin myös kustannustehokkuutta. Pitäisi pohtia, mikä olisi paras tapa perustaa tämä, tuleeko tästä tällainen virasto vai muunlainen yksikkö. Sitten kolmas huomio. 5D lausuntoluonnoksessa se koskee mm, virkaanottoa. Tietysti tarvitaan selkeät kriteerit, virkakilpailut, ja to, pitää toimia budjettivallan käyttäjän kriteerien mukaisesti, mutta mielestäni tarvitaan myös valintakomitea, se pitää perustaa. Se asettaa säännöt ja sopii näistä toimielinten ja jäsenvaltioiden kanssa, mitkä ovat nämä valintakriteerit, kun otetaan ihmisiä tehtäviin ja virkoihin. Tähän pitäisi, ei riitä, että puhutaan maantieteellisestä tasapainosta, vaan myös demografisesta balanssista. Ehkä voitaisiin ottaa mukaan myös samanlaiset kriteerit kun Euroopan parlamentissa on käytössä tällainen degressiivinen suhteellisuusperiaate käyttöön. Sen pitäisi koskea vaikka ehkä myös tätä tulevaa ulkosuhdehallintoa. Meillä on nyt näköjään sitten yksi aika lisää miettiä tarkistuksia. Tulen esittämään juuri näitä ajatuksia tarkistuksen muodossa. Kiitoksia intervento. Kiitoksia, hyvät kollegat. Minulla on vielä seitsemän puheenvuoropyyntöä, joten koska meidän tulisi päättää kokous kello 12.30. Jokaisella on kaksi minuuttia aikaa ja pyytäisin, että kunnioitatte puheaikaa, jotta muillakin olisi mahdollisuus puhua ja olisitte kohteliaita muita kollegoja kohtaan. Edustaja Severin. Kiitoksia oikein paljon. Jos meillä on yhteisiä etuja, meillä pitäisi olla yhteinen politiikka ja minä oletan, että meillä on yhteisiä etuja ja jokainen äh, ulko politiikka on tällaisten yhteisten etujen synteesi. Mutta ongelma on se, että tällä hetkellä meillä ei vielä ole yhteistä ulkopolitiikkaa Euroopan unionissa. Mutta se, mitä me, mistä me päätimme, kun veimme eteenpäin Lissabonin sopimusta, on se, että meillä olisi edes institutionaalista johdonmukaisuutta, kun äh, viemme eteenpäin ulkoisia toimiamme. Ollaksemme johdonmukaisia me olimme suunnitelleet tämän ulkosuhdehallinnon, joka voi olla johdonmukainen ainoastaan, jos se on mukana komission rakenteesta, ainoastaan jos meillä on budjetin suhteen valvontavaltaa, ainoastaan jos meillä on parlamentaarista valvontaa ja ainoastaan jos tähän palveluun kuuluu kaikki toimet, jotka liittyvät ulkosuhteisiin. Eli myös kehitys, kehitysapu, kansainvälinen kauppa, kaikki muut toimet, joilla on ulkoinen ulottuvuus. Joten siksi uskon, että tämä Elmar Brokin mietintö, ja minä olin myös Afkossa varjoesittelijänä, se on hyvä mietintö, ja ainoa asia, jota meidän on tehtävä ennen kuin sitä äänestetään lopullisesti, on se, emmekö voi jättää ovia auki näille kummallekin lähestymistavalle tämä ää, kertamuutos tai asteittainen muutos. Hyvä puheenjohtaja. Pääkysymys ei ole nyt tämän mietinnön sisältö, vaan aikataulu. Meillä täytyy olla mahdollisuus saada äänemme kuulemiin ennen kuin neuvosto ryhtyy tätä asiaa tarkastelemaan. Lopuksi meillä on varmasti vielä toinen mahdollisuus katsoa neuvoston päätöstä ja muuttaa sitä, mutta tällä hetkellä on tärkeää tukea tätä mietintöä, ei usein tarkistuksin ja viedä sitä eteenpäin nopeasti, jotta neuvosto saa lausuntonsa sitten, kun se ryhtyy mahdollisimman pian tätä asiaa käsittelemään. Kollega. Mulțumesc, kiitos ja edustaja Gaaler. Ähm, Paljon kiitoksia. Tuen Nights, kollega Knightsin lausuntoa. Haluaisin vain muutamasta asiasta lyhyesti puhua. Kokemuksestani kehitysvaliokunnasta voin sanoa, että on todella tärkeää, että tämä politiikan ala tulee mukaan ulkosuhdehallintoon me hän harjoitamme vain yhdenlaista politiikkaa kolmansia maita kohtaan. Oli kyse sitten kehityspolitiikasta tai kauppapolitiikasta tai turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Me harjoitamme ainoastaan yhtä politiikkaa näitä maita suhteen, ja niin siksi on tärkeää, että tämä on mukana ulkosuhdehallinnossa. Kohdassa kuusi kollega vienosti vihjaisi, että meidän pitäisi käsitellä myös henkilöstökysymyksiä. Minä olen sitä mieltä, että jokainen EUn valtuutettu, joka lähetetään tuonne maailmalle, hänen pitäisi esiintyä ensin täällä valiokunnassa, koska henkilö, joka edustaa meitä ulkopuolella, hänen on pystyttävä edustamaan meitä täällä valiokunnassa. Jos hän täällä jo herättää väärän vaikutelman tai epävarman vaikutelman, niin sitten hän ei ulkopuolellakaan voi edustaa hyvin meidän etujamme. Siksi meidän pitäisi tätä vaatia. Viimeinen asia tässä yhteydessä kyllä, kuten 5a sanotaan, Tämän täytyy olla komission toimivaltuuksissa, ulkosuhdepalvelun täytyy olla komission yhteydessä, mutta haluaisin pitää sen kuitenkin erillään, jotta kun valtuutettuja nimitetään, niin ei ole tämänhetkistä tilannetta, että kaikki komission virkamiehet voivat hakea sitä ja mm, pääosastojen välillä syntyy kiista siitä, kenestä tulee valtuutettu. Tämän ei pitäisi olla meidän heidän kysymyksensä. Eihän me jäsenvaltiossakaan lähetä maatalousministeriöstä diplomaatteja ulkomaille, joten tämä pitää jotenkin rajoittaa, jottei koko komission hallinto ajattele, että se voi siihen sekaantua. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon. Ja seuraavaksi edustaja Pötterin. Niin, puheenjohtaja, puhun lyhyesti, koska minä äsken jo puhuin olen hyvin samaa mieltä tämän yleisen linjan kanssa. Minä aion tehdä tarkistuksen, joka mahdollisesti, minun on keskusteltava tästä vielä poliittisten ystävieni kanssa, voisi olla seuraavanlainen 5e. Euroopan ulkosuhdehallinnon on varmistettava, että sen edustustoissa Euroopan parlamentilla on keskustelukumppaneita, jotka varmistavat yhteistyön Euroopan parlamentin kanssa. Esimerkiksi auttaa parlamentaaristen suhteiden solvimisessa kolmansissa maissa. Eli että me alusta asti vaadimme, että meidät otetaan mukaan näihin suhteisiin. Prokimietinnössä tämä sanotaan yleisimmin, mutta olisi mukavaa, jos se tässäkin voitaisiin vielä sanoa kollega Knights. Kiitoksia. Bene, molte grazie. Hyvä, paljon kiitoksia. Sitten seuraava puheenvuoropyyntö. Edustaja Lunacek. Thank you. I also in Kiitos puheenjohtaja. Yleisesti ottaen on tämä laaja yhteisymmärrys Rouva Neitsin lausuntoluonnoksesta. Haluaisin vielä kiittää häntä tästä. Kuitenkin jotakin kysymyksiä haluaisin ottaa esille, joita pitäisi ottaa mukaan. Esimerkiksi 5b, kun puhutaan uudesta toimielin rakenteesta ja mitkä alueet liittyvät mukaan tähän hallintoon. Mielestäni on tärkeää, että me viittaamme myös ympäristön, energiaan ja rauhan rakentamisen. Sekin on osa EUn ulkosuhteita ja mielestäni tarvitaan yhteys tähän suuntaan. Saatte tarkistuksia tämän suuntaisesti, otin vain sen tässä esille. Sitten kysymys, joka tuli esille, että ottaisiin mukaan kehitystyössä uuteen hallintoon, eikä tiedättekin kaikki ne, jotka ovat olleet aktiivisia näissä kysymyksissä aiemminkin, että on olemassa ainakin kehitysyhteistyöyhteisössä on ei, ni, mukana ei niinkään myönteisiä kysymyksiä, koska he ovat sitä mieltä, että kehitysyhteistyökysymykset eivät olisi enää niin tärkeitä kuin muutoin olisivat. Tämä on asia, jota, josta täytyy vielä keskustella, olisiko siis tämä päätös todellakin aivan oikea. Sitä pitää miettiä. Olen samaa mieltä siitä, mitä herra Pöterin juuri sanoi, että otettaisiin mukaan Euroopan parlamentti mitä tulee sitten Euroopan diplomaattiseen akademiaan, sekin on erittäin hyvä ajatus mielestäni, mutta on myös tärkeää käyttää olemassa olevia verkostoja. Meillä on nämä kaikki kansalliset verkostot olemassa. Koko prosessi ei tule olemaan mikään helppo asia monille niistä, jotka ovat tottuneet ajattelemaan vielä varsin nationalistisista näistä kysymyksistä Tähän menee kyllä jonkun verran aikaa, mutta silti henkilökohtaisesti puoltaisin vahvasti sitä, että toimittaisiin tässä ripeästi, nopeasti siirryttäisiin muutokseen, niin kuin itse sanoi, koska kilpailu on olemassa, niin kuin puhuitte itse. Sitten vielä viimeinen kommentti. Olen sitä mieltä, että täytyy viitata myös hyvään sukupuolten väliseen tasapainoon henkilöstössä. Lunacek, la parola al... Kiitoksia kollega Lunacek ja seuraavaksi edustaja Strasser. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti ensinnäkin eh, lausunto ja mietintö saavat suurimmalta osin täysin tukeni ja kiitän myös niistä ja puhun sen puolesta, että kuten niin sanottiin, täällä toimittaisiin nopeasti. Toiseksi haluaisin tukea herra Pötteringin toivetta. On tärkeää, että alusta asti selkeästi osoitetaan, että Euroopan parlamentti on osa kokonaisuutta ja että Euroopan parlamentti on tuettava. Tämä on tässä määriteltävä ja se saa minun tukeni. Kolmanneksi haluaisin ehdottaa, että kiinnittäisimme huomiota siihen, ja tämä viimeinen asia, jonka haluan sanoa, että Brokin mietinnössä suunnitellaan eurooppalaista diplomaattista äh, eräänlaista yliopistoa, että tulevaisuudessa eurooppalaiset diplomaatit koulutettaisiin samalla tavalla. Äh, minun vinkkini ja pyyntöni olisi, että pohjattaisiin tähän astiseen työhön, joka löytyy kansallisten diplomaattisten akademioiden verkostosta ja että hyödynnetään näitä kokemuksia ja työtä, jota on jo tehty tulevassa eurooppalaisessa diplomaattisessa akademiassa. Kiitoksia. Kiitoksia. Viimeinen puheenvuoropyyntö. Toiseksi viimeinen puheenvuoropyyntö. Edustaja Schiep. Presidente. Ja. Jeden jak i drugi dokument, e, draft opinii, który został... Kiitoksia puheenjohtaja. Kaksi asiakirjaa, joka meille on esitelty. Tai tämän Netsin lausunto ja herra Brokin mietintö. Ne osoittavat, että meillä on valtavasti voimavaroja mutta ne ovat tavallaan hajallaan ja aivan liian hajallaan. Aiommeko hyväksyä sen, että voimavaroja me murennetaan vai pystymmekö, pyrimmekö keskittämään resursseja? Selvästikin päätökset tällä saralla vaativat toimielimen elintason päätöstä. Tällainen kaksihattuinen korkea edustaja, hänen pitää sovittaa yhteen intressit sekä neuvostosta että komissiosta samanaikaisesti meidän pitäisi varmistaa, ja tässä olen samaa mieltä herra Pöteringin kanssa, Euroopan parlamentti pitää ottaa mukaan. Euroopan ulkosuhdehallinto tehtäviin. Olen edelleen samaa mieltä siitä, mitä herra Vigenin sanoi Bulgariasta – meidän täytyy varmistaa edustuksellisuus toimielinten välillä, mutta pitää ottaa huomioon myös maantieteellinen tasapaino viroissa. Jos tarkastelee tämän, tällä hetkellä komission ulkosuhdepalveluita, niin tiettyjä johtopäätöksiä voidaan vetää maantieteellisestä kirjosta. Minä uskon, että tämä instituutio pitäisi perustaa niin, että Euroopan parlamentilla on sanavaltaa siihen, kuka EUta ulospäin edustaa. Grazie. L'ultimo intervento. Kiitoksia. Viimeinen puheenvuoropyyntö. Edustaja Lohpiler. Danke, Herr Vorsitzender. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä olen viimeinen puhuja, mutta haluaisin tärkeän lisäyksen tehdä. Minä tuen tätä lausuntoa, mutta huomaan, että kun tässä lisätään, tässä luetellaan eh, tärkeitä ulkopoliittisia eh, toiminta-aloja, niin siinä ei huomauteta eh, ihmis oikeuspolitiikasta laisinkaan ja haluaisin, että kohtaan 5b tämä ihmisoikeudet ottaisiin mukaan, koska se on rajat ylittävä tehtävä kaikki joka liittyy kaikkiin eurooppalaisiin politiikan aloihin. Se on myös yksittäinen politiikan ala ja sen täytyisi olla johtonuora eurooppalaiselle politiikalle. Ja me aiomme vielä kirjallisesti tehdä tästä muutosehdotuksen. Prima di lasciare le Ennen kuin esittelijä saa loppupuheenvuoron, haluan muistuttaa, että tarkistusten jätön määräaika on torstaina kello 12 ja tarkistukset on jätettävä englanniksi. Kiitoksia esittelijä esittelijä. Uh, Mr. President, your Puheenjohtaja kollegat, haluaisin kiittää kaikkia kollegoja heidän osallistumisestaan tähän keskusteluun. Itse asiassa näyttää olevan aika suurta yksimielisyyttä suunnasta eteenpäin ja siitä, että meidän pitäisi yrittää sovittaa selvästi yhteen tämä lausunto ja mietintö niin, että kannasta tulee vieläkin vahvempi. Ja tietysti mielelläni toimin juuri tällä tavalla. Pystymmekö sitten löytämään yhteisen lähestymistavan aloitammeko siis asteittain vai ehkä pitäisi keskittyä tällaiseen kattavaan suunnitelmaan, ja sen pitäisi olla kunnianhimoinen. Sitten voimme sopia siitä, että hyvä, jos tällainen kunnianhimoinen suunnitelma saadaan aikaan, jossa osoitetaan suunta eteenpäin, jossa spesifioidaan tiettyjä seikkoja. Silloin todennäköisesti voisimme sopia siitä, että voitaisiin asteittain panna tämä täytäntöönpanon. Jos siis Elmarille tämä sopii, se olisi yksi mahdollisuus yksi tapa koota kantamme yhteen. Sitten yksi asia, josta olen eri mieltä. Viittaan siihen, mitä kollega Kovacek sanoi. En usko, että tästä pitäisi tehdä minkäänlaista virastoa tai EU-entiteettiä yksikköä. Mielestäni olisi hyvin vaikea silloin varmistaa, että parlamentti voi pysyvällä tavalla valvoa ja olla mukana, ja se on kuitenkin ratkaisevan tärkeää. Ja tämä on pätevä syy olla seuraamatta virastovaihtoehtoa tai muunlaista yksikköä. Sitten kysymykset, jotka liittyvät demografiseen tasapainoon, ovat tällaisia aika herkkiä kysymyksiä. Mielestäni tähän nyt ei pitäisi mennä tässä vaiheessa liian pitkälle. Olemme sanoneet, että tarvitaan taas alueellista maantieteellistä tasapainoa. Katsotaan, katsotaan nyt, miten tämä kehittyy En saa myöskään unohtaa sitä, että tarvitaan hyvä sukupuolten välinen tasapaino. Panemme tämän tänne mukaan joko tarkistuksen kautta tai muutoin. Ja hyväksyn tämän ehdotuksen, jonka Hans-Gert Pöttering esitti. Onkin tärkeää täsmentää, että nämä Tämä ulkosuhdepalvelu toimii ja avustaa myös parlamentaarisia delegaatioita. Olen tästä täysin samaa mieltä. Ajattelen ensin, että te tarkoitte sitä, että parlamentin pitäisi olla edustettuna eri paikoissa maailmaa. Tästä olen vähemmän samaa mieltä. Mutta jos tarkoituksena ne on se, että pitää korostaa sitä, että ulkoisen, ulkosuuden palvelun pitäisi ymmärtää, että parlamentti on tärkeä toimielin ja he palvelevat parlamenttia, parlamenttia sen jäseniä myös, niin silloin tietysti tästä olen aivan samaa mieltä. Nähtäväksi jää esimerkiksi tämä tarkistus ihmisoikeuksien suojelusta, se on tällainen transversaali toimivaltuus Toivon, että sanamuoto on sitten sellainen, jonka voimme hyväksyä. Ja kiitän vielä kaikkia osallistumisesta ja kärsivällisyydestä. Kiitos. Grazie lei per il suo impegno. Kiitän teitä eh, työstänne. Halusin muistuttaa, että tapaamme kello 15 tänään. Ja erityisesti muistuttaa siitä, että äänestämme myös Saharov-palkinnon ehdokkaista. Kiitoksia.